Tout le monde, euh, je vous propose qu'on puisse... Euh, Hyvää päivää kaikille ja nyt voimme jatkaa tätä kokousta. Tulkit haluavat tässä pienen ilmoituksen tehdä. Annetaanpa se nyt heidän tehdä. Tulkit joutuvat valitettavasti ilmoittamaan uusia työehtoja koskevasta työriidasta parlamentin hallinnon kanssa, joka jatkuu jo kolmatta viikkoa. Olemme tehneet useita myönnytyksiä, mutta hallinto ei ole ottanut meihin yhteyttä. Tässä kokouksessa usean kielen tulkit on määrätty töihin. Osittainen tulkkaus on mielestämme syrjivää, joten solidarisuudesta muutkaan eivät, keske- eivät keskeytä tulkkausta. Yliaikaa emme valitettavasti kuitenkaan tänään voi antaa, vaan tulkkaus päättyy täsmälleen aikataulun mukaisesti kello 18.30. Merci. Kiitoksia. Joten nyt sitten aloitamme Intan kokouksen iltapäiväosion. Meillä on julkinen kuulemistilaisuus, jonka aiheena on EU-latinalaisen Amerikan kauppasuhteet ja suhteiden vahvistaminen. Puheenjohtaja Lange ei voi olla nyt paikalla, mutta hän sitten saapuu paikalle myöhemmin ja haluaisin kiittää Äh, diplomaatteja ja lähettiläitä, jotka ovat täällä ja myöskin asiantuntijoita, jotka ovat saapuneet tänne kertomaan meille nyt omat analyysinsä tästä aiheesta. Kuten tiedätte, me olemme tehneet paljon työtä vahvistaaksemme suhteitamme amerikkalaisen, äh, latinalaisen Amerikan kumppaneiden kanssa. Meillä on Kolumbian, Perun ja Ecuadorin kanssa ja Keski-Amerikan kanssa suhteita. Ja tässä on myöskin nyt mukana Meksiko ja suhteiden uudistaminen ja myöskin ne kauppasuhteet Mercosurin kanssa, jossa kerrotaan nyt sitten suurista haasteista. Me olemme tänne kutsuneet paikalle lukuisia asiantuntijoita, jotta voisimme syventää pohdintojamme tästä aiheesta. Ensimmäinen paneeli antaa meille nyt sitten näkemyksen neuvotteluista. Ja tässä puhutaan myöskin olemassa olevista sopimuksista Ensimmäisen paneelin aihe on talous- ja kauppasuhteiden uudist- nykyaikaistaminen Latina- latinalaisen Amerikan kanssa ja annan nyt ensimmäiseksi puheenvuoron Madame Beatricelle. Hän saa viideksi minuutiksi puheenvuoron. Kiitos oikein paljon siitä, että kutsuitte meidät tänne, kuten sanoitte. Tämä on nyt sellainen hetki, että neuvotellaan ja uudistetaan joitain sopimuksia latinalaisen Amerikan suuntaan, erityisesti kolmea niistä, ja tämä on hyvin spesifistä latinalaisen Amerikan kanssa. Ne ovat siis globaaleja sopimuksia, eli tässä on sekä poliittista yhteistyötä että kauppaosio ja kolmen eh, tahon kanssa käydään neuvotteluja ensinnä Puhun Meksikon neuvotteluista, jotka ovat jo hyvin pitkälle edenneitä tässä vaiheessa. Ja voin sanoa, että meillä on jo loppuvaiheessa. Olemme saaneet poliittisen ja yhteistyöosion marraskuussa valmiiksi. Ja kuten tiedettä, meillä on periaatesopimus saatu aikaiseksi kauppaosiosta 21. huhtikuuta tänä vuonna, eli aika vähän tässä on avoinna olevia asioita pikemminkin teknisiä seikkoja. Meidän on jotkut asiat vielä saatava valmiiksi, mutta tässä todellakin tätä teknistä hiontaa jo tehdään. Ja ollaan käännösvaiheessa. Ja toteaisin, että tämä on kaikkein uuden aikaisempia sopimuksia latinalaisen Amerikan karibian maiden kanssa – Meksiko oli ensimmäinen kumppani, jonka kanssa neuvottelut aloitettiin jo monta vuotta sitten. Vuonna 1997 saatiin tämä sopimus aikaiseksi ja Meksiko on myös strateginen kumppanimme ja se heijastuu tästä sopimuksesta. Siksi meillä on paljon uusia osioita, hyvin pitkälle meneviä hyviä sellaisia ja tietysti Tämä kauppaosio on myös hyvin uuden aikainen niin ehkä kauppa. Päässyten edustaja voi tätä vielä sitten täsmentää. Meillä on hyvin läistä poliittista vuoropuhelua Meksikon kanssa ja tässä puututaan globaaleihin seikkoihin, kuten ympäristöön, ilmastonmuutoksen digitaalinen talous, kestävä kehitys ja tietysti makrotalouspolitiikka, jonka pohjalta saadaan hyvät toimintaolosuhteet meidän yrityksillemme ja teollisuuden edustajille ja meillä on paljon innovointia, tutkimusta ja hyvin dynaaminen tieto- ja viestintätekniikka alaa. Eli voidaan olla todella tyytyväisiä tähän uudenaikaiseen sopimukseen. Ja sitten asiasta aloitettiin neuvottelut muutama kuukausi sitten. On Chilen kanssa tehtävä sopimus. Ja siltä osin tilanne on muuttunut siksi, että hallitus on vaihtunut ja tämä on vähän hidastanut edistymistä, mutta on sanottava, että myös näissä neuvotteluissa on edistytty oikein hyvin. Kyseessä on kattava sopimus ja siinä on mukana poliittinen yhteistyö ja kauppaosio. Meillä on ollut jo kolme kierrosta kaupan alalla ja kolmas politiikan ja yhteistyöalan kierros käydään huomenna, eli meillä on tässä suuret odotukset. Ja nyt, kuten tietysti tiedätte, kaupan pääosasto on toukokuussa aloittanut riippumattoman vaikutusarvioinnin kestävyyden osalta ja olemme aloittaneet myös hyvin kohdennetut online-konsultaatiot, niin että voidaan saada EU-yrityksiltä ja liikemaailman edustajilta niiden panoksia. Nyt on kolmas kauppakierros meneillään, ei ole vielä kovin pitkälle päästy, mutta moni asia on jo pöydällä. Meillä on paljon odotuksia, koska Chilen uusi hallitus on ilmoittanut olevansa hyvin kiinnostunut neuvottelujen loppuun saattamista mahdollisimman pian. Eli toivomme, että ainakin poliittinen sopimus voidaan saada aikaiseksi toivottavasti ennen tämän vuoden loppua. Ja sitten kolmannet neuvottelut, jotka ovat käynnissä, ja tämä näkyy usein lehdistöstä, ovat neu- neuvottelut ja on sanottava, että ne ovat aika hankalat tässä vaiheessa on ollut viimeinen neuvottelukierros, jotta poliittisen yhteistyön ja kaupan äh, asioissa voitaisiin edistää. Tämä oli 6. kesäkuuta Montevideossa ja saatiin poliittinen yhteistyöosio valmiiksi. Kauppa-osio on toistaiseksi vielä avoinna ja toivomme, että seuraava kierros tulee kohta on jotain teknisiä seikkoja, jotka liittyvät näihin institutionaalisiin asioihin, jotka ovat auki, mutta kuitenkin me toivomme, että voimme saada myös kauppaosan valmiiksi. Kun 20 vuotta on jo kulunut, niin olisi aika hienoa, että tällainen sopimus voitaisiin saada loppuun vietyä, niin olisimme uskottavampia näin pitkän ajan kuluttua. Kiitos. Merci. Kiitoksia. Annan nyt puheenvuoron Beatrice Lesegi Cardogille. Hän on osakas Law and Economicsissa ja on myöskin aikaisempi Meksikon valtiosihteeri kauppaministeriössä. Yes, hello. Um, I wish... Hyvää päivää. Haluaisin kiittää Maria, Maria Mercedes Rodriguezia ja Euroopan parlamentin intavaliokuntaa tästä ystävällisestä kutsusta. Maailmasta on tullut yhä monimutkaisempi. En tiedä, muistatteko, koska lähetimme ensimmäisen sähköpostimme. Se oli joskus 90-luvun puolessa välissä. Ja silloin yhtiöt ryhtyivät pirstoutumaan tuotantoprosessia niin, että, että halvemmissa maissa tuotettiin osia ja voitiin lisätä kilpailukykyä ja saada, näin muodostui tällainen globaali arvoketju. Ottaen huomioon nämä informa- informaatioteknologian mullistukset, niin näemme, ja tästä kuvastakin näette, kuinka maailman kauppa on valtavasti muuttunut sadan vuoden aikana. Aikaisemmin myytiin loppuullisia tuotteita ja nyt vain tuotantontekijöitä Mm, lähes 50 prosenttia maailmankaupasta on tuotannon tekijöitä ja olemme nähneet, kuinka vapaakauppasopimukset ovat lisääntyneet. Niitä oli 42 vuonna 1994 ja nyt niitä on jo 279. Eh, Tästä on tullut paljon monimutkaisuutta. Eh, suosittelen teille tällaista opusta eh, yksinkertaiset säännöt ja siellä sanotaan, että yhdellä Lego-palalla on yksi kombinaatio, jos paloja on kolme, kombinaatiota on 1560, jos kuusi Lego-palaa otetaan, niin on voitu jopa löytää 915 miljoonaa erilaista yhdistelmää, kun näitä ryhdytään kokoamaan, joten voitte ymmärtää, kuinka, kuinka monimutkaiseksi maailma on muodostunut, kun vapaa kauppa ja on näin, vapaakauppasopimuksia on näin paljon ja kauppa siitä monimutkaistuu. Tämän kirjan yksinkertaiset säännöt mukaan ratkaisu tähän monimutkaiseen maailmaan ei tule monimutkaisista, vaan yksinkertaisista säännöistä ja ratkaisuista. Kaikkein tärkein kaup- kaupassa on se, että niin tämähän liittyy julkispolitiikkaan ja ne pitäisi rajoittaa aivan muutamiin sääntöihin. Korkeintaan viisi sääntöä voisi olla käytössä. Ja on tärkeää, ettei yksinkertaisia sääntöjä sotketa yksinker- liiallisesti yksinkertaistettuihin ratkaisuihin, niin kuin näemme nykypäivänä populististen hallintojen tekevän. Donald Trump on yksi esimerkki. Hän ajattelee, että jos politaan vapaa kauppaa, sopimuksia ja monenkeskistä kauppajärjestelmää, päästään eroon kaikista riesoista, joista EU, joista USA talous kärsii ja kaikki voidaan hoitaa. Kyllä tässä pitää, pitää kieli keskellä suuta ja myös hän kuvittelee, että maahanmuutto voidaan ratkaista ma- muurin rakentamalla. No onneksi Donald Tusk ei ole ihan sama kuin Donald Trump. Tämä on Euroopan onni. Johtajuuden ja näkemyksen puutetta Yhdysvaltojen puolella on. Ja tässä tilanteessa pidän hyvin tärkeänä, että Euroopan unioni ja latinalainen Amerikka vahvistaisivat taloudellisia ja poliittisia suhteitaan. Nämä kaksi sääntöä, joita kannatan, ovat seuraavat. Ensinnäkin eh, taloudellinen ja kaupallinen yhdentyminen. Meksiko ja Euroopan unioni ovat tämän tehneet hiljattain, niin kuin sanottiin. Nämä kaksi, siis Euroopan unioni ja Meksiko, ovat uudistaneet nyt Euroopan unionin ja Meksikon vapaakauppasopimusta ja näin ikään kuin syventäneet rakkaussuhdettaan ja, ja uudistaneet avialliset lupauksensa. Ennen kuin nyt menen tässä pidemmälle, niin totean, että on tärkeää, että Yhdysvallat ja Meksiko pääsevät sopimukseen mahdollisimman pian ja kun poliittista tahtoa löytää, niin uud- löytyy niin uuden, että uskon, että uskon oikeuspuolta ja käännöspuolta voidaan nopeuttaa. Ja tämä, hän toimii myös esimerkkinä naftaneuvotteluille. neuvotteluille on tärkeää lähettää myönteinen viesti maailmalle kaupan avoimuudesta. Tässä kuvassa näkyy kauppavirrat ja investointivirrat siitä alkaen, kun vapaa kauppasopimus astui voimaan. Meksikolla oli kaupan alijäämää EUn kanssa, mutta – emme näe maailmaa niin kuin Donald Trump näkee. Meistä tämä on ollut myönteistä, lähinnä pääomaa ja tekijä tuontia on tullut Meksikoon, joka on tehnyt meistä kilpailukykyisempiä tärkeimpänä Yhdysvaltojen kauppakumppanina. Tänä päivänä 40 prosenttia ulkoisista investoinneista Meksikoon tulee Euroopan unionista. Vapakauppasopimuksessa Olemme vähentäneet tämän tulietuuksien pienenemisen vaikutuksia ja ottaneet käyttöön uuden sukupolven välineitä ja puuttuneet myös näihin aukeleviin asioihin, jotka liittyvät maahan, maa, maatalouteen, palveluihin ja investointiin. Muun muassa sitten kaupan yhdentämisessä toinen tärkeä sääntö, jonka kautta voimme tätä suhdettamme syventää Euroopan unionin ja Meksikon välillä ja erityisesti mm, ja yleisemminkin myös Euroopan unionin ja latinalaisen Amerikan välillä. Tämä sääntö edellyttää yhteistyötä. Tässä on tärkeää toimia niin kuin puhutaan, mutta en nyt oikeastaan puhu tässä mitenkään käteisrahasta, vaan käteisestä rahasta, vaan teknisestä yhteistyötä ja yhteistyöstä ja voimavarojen vahvistamisesta, jota Euroopan unionilta on saatu viime vuosina. Ja se on ollut hyvin tärkeä, erityisesti alueelliset innovointistrategiat, joissa tehdään Brasilia, Argentiina, Peru ja Chile tekevät läheistä yhteistyötä, jotta päästään tavoitteisiin. Sitten näissä muissa kahdessa asiassa, jossa voisimme tehdä yhteistyötä, ne koskevat Yhdysvaltojen protektionismin torjuntaa olemme nyt hakemassa vastatoimia teräs- ja alumiinitulleja vastaan. Ja olen iloinen siitä, että Kanada, Meksiko ja Euroopan unioni ovat nyt tässä samoilla linjoilla. Toivon, että muutkin maat, jotka ovat kahdenvälisiin sopimuksiin toimineet, ovat toimineet samalla tavalla ja näin voimme todella luoda vahvemman rintaman. Uskon, että Euroopan unionin pitäisi tehdä läheisempää yhteistyötä latinalaisen Amerikan kanssa, jotta saataisiin todella yhdennetty kauppasopimus, niin kuin monta vuotta sitten jo Yhdysvallat ehdotti Amerikkojen vapaakauppasopimuksen kautta. Nyt on oikea aika Euroopan unionille osoittaa johtajuutta ja saavuttaa ne alueet, jotka Yhdysvallat on jättänyt taakseen. Lopuksi haluaisin vielä kertoa tästä tutkimuksesta, jonka on julkaissut maailman talousfoorumi, joka liittyy tuotannon tulevaisuusvalmiuteen ja se liittyy neljänteen vallankumoukseen. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu kahta asiaa. Ensinnäkin tuotantorakenteet, ne liittyvät monimutkaisiin rakenteisiin ja taitoihin, kuinka paljon – teollisuustuotanto tietyssä maassa on BKT verrattuna ja sitten tämä kompleksisuus liittyy tuotteiden ainutlaatuisuuteen. Toinen mittatapa koskee näitä tuotannon äh, eteenpäin viejiä. Latinalais-Amerikassa on ollut äh, heikkouksia teknologisessa innovatiivisessa inhimillisessä pääomassa ja niin edelleen tässä tuotan, tutkimuksessa on luokiteltu maat neljään isoon kategorian johtaviin maihin, jotka ovat vahvoja ja johtavat tässä tuotannon uudistamisessa. Monet EU-maat ovat tässä ryhmässä, olette hyvin valmistautuneet tulevaisuuteen. Sitten perinteiset maat, kuten Meksiko, meillä on vahva tuotantopohja, mutta mm, Tuotanto eteenpäin vievät tekijät ovat heikkoja, tuotannon moottorit ovat aika heikkoja, heikkoja ja, ja, ja olisi tärkeää, että ei jäädä jumiin ikään kuin johtajien, johtavien maiden ja, ja nousevien maiden väliin. Nousevilla mailla on eh, alhaisemmat eh, työn kustannukset. Sitten meillä on korkeapotentiaalin maita, jotka, joilla on ma- rajalliset mahdollisuudet tuotantopohjan perusteella tänä päivänä mutta niillä on hyviä tuotannon moottoreita. Monet la- latinalaisen Amerikan maat ovat siellä nyt tällä hetkellä. Ja sitten tällais, sitten vielä nämä nousevat maat. Tällainen on tilanne nyt. Täällä nähden sinisellä välillä eurooppalaiset maat tuolla johtavassa, johtavien maiden kategoriassa keltaisella latinalainen Amerikka – Suurin osa niistä latinalaisen Amerikan maista todella kuuluu tähän nousevien maiden, maiden joukkoon, vai muutama on tuossa perinteisten tuotantomaiden joukossa. Ja lopuksi siitä, mitä Meksikon ja latinalaisen Amerikan ja maailmankin yleisesti ottaen pitäisi tehdä, kun, kun haetaan oikeaa taloudellista mallia ja, ja oikeaa kauppapolitiikkaa. On tärkeää, että puututaan tuottavuusongelmaan niin, että voidaan ratkaista eriarvoisuusongelmia, joita talouksissamme on. Meksikossa, kuten näette, meillä on tuottavuus heikko ja se näkyy bkt me verrattuna esimerkiksi Kiinaan. Siellä se on kasvanut. Näiden yksinkertaisten sääntöjen perusteella, joista alussa puhuin, tässä on nämä viisi yksinkertaista sääntöä, joiden kautta muutoksia saadaan aikaan latinalaisessa Amerikassa. Tuotannollinen muutos niin, että toimintaa kohdennetaan suuremman arvon tuotantoa kohti. Täällähän nähdään tämä tuotanto-ketju, joka näkyy tuossa hymyyn kaaressa. Mitä lähempänä ollaan näitä ääripäitä sitä suurempi lisäarvo. Valitettavasti Meksiko on tuotannossa alempana. Meidän pitäisi päästä tuotantoketjussa ylöspäin tuonne tutkimus- ja kehityssuunnittelu- ja tuotteistamispuolelle ja markkinointi, jakelu- ja myyntipuolelle. Sitten toisekseen, ja tässä Euroopan unioni on auttanut Meksikoa merkittävästi, on tärkeää saada PK-yritykset yhteistyöhön monikansallisten yhteyden kanssa yhteistyöhön tässä arvoketjussa. Sitten innovaatio. Meidän on saatava aikaan lisää innovaatioita meidän, ja kehittää inhimillistä pääomaa ja kehitettävä markkinoita, joita yleisö pyytää. Edelleen on lisättävä yhteyksiä, parannettava yhteyksiä ja ja niin että vähennetään kustannuksia aikaa ja edelleen on parantava koordinaatiota hallituksen, yksityisen sektorin ja koulutusinstituutioiden välillä. Tiedän, että Euroopan unioni on auttanut latinalaisen Amerikan hallituksia äh, vahvistamaan näitä yhteyksiä eri tahojen välillä. Olen varma, että yhteistyön ja strategisten neuvottelujen kautta Euroopan unionin kanssa – ja tämän parlamentin kanssa latinalaisen Amerikan maa, maat voivat päästä tuotannosta ajattelua vaativiin töihin ja päästä tästä meidän Latinalaisessa Amerikassa siellä suunniteltuihin tuotteisiin. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Maria Gartia Baatin yliopistosta. Ah, c'est par visioconférence. Donc, oui, c'est par visioconférence. Tämä on siis videokonferenssi.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 Hän on Münchenin yliopiston taloustieteen laitoksen edustaja. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Olen iloinen voidessani olla täällä. Minua pyydettiin puhumaan Merkosurista ja siitä vaikutuksesta ja neuvotteluista ja myöskin tämän sopimuksen potentiaalista neljä maata, Argentiina, Brasilia, Paraguay ja Uruguay yhdessä, noin neljännes miljardia kuluttajaa. Se on viide, viidenneksi suurin talousblokki Euroopan ulkopuolella. Se on hyvin monipuolinen alue. Siellä on hyvin dominoiva Brasilia, Paraguay, Uruguay ovat pieniä maita, alue, jossa on vielä makrotalouden alueella poliittisen, vakao, poliittisen vakauteen liittyviä asioita. Ja tämä menestyksekäs eu merkosur sopimus voisi toimia vakauttavana tekijänä ja myöskin toimia talouden populismin vastavoimana. No tässä erilaisia talouslukuja alueelta. On tärkeää tietää, että Brasilia on nyt vasta pääsemästä kaikkein syvimmästä, historiansa syvimmästä lamasta Eli tämä on nyt hyvin tärkeä ajankohta kyseiselle maalle. Se on menettänyt noin 7 prosenttia bkt vuosien 2015-2017 aikana. Argentiina on nyt kriisin kourissa. Se on joutunut hyväksymään INFn suunnitelmaan ja noin 25 prosenttia on siellä inflaatio ja se on todellakin makrotaloudellisen turbulenssin kourissa. On myöskin tärkeää huomata, että kun Brasilia, Argentiina ja Uruguay, niin Paraguay on edelleenkin kehittyvä maa ja hyötyy tästä syystä myöskin GSP plus regimistä Euroopan unionin taholta. No, keskeinen kysymys, mitä aina kysytään, kun ajatellaan potentiaalisia kauppasopimuksia, että miten suuri potentiaali niillä on esimerkiksi viennin lisäyksissä ja taloudellisen stimulaation aikaansaamisessa. Ja tässä voidaan nyt katsoa, että miten suuret, suurta vienti on BKT verrattuna Argentiina 12-13 prosenttia, Brasiliassa suurin piirtein sama, mutta sitten kun niitä vertaa maihin, jotka ovat samalla kehitystasolla ja samankokoisia, ja jossa jopa puhutaan samaa kieltä, jolla on kauppasopimus EUn kanssa. Eli Meksiko tässä nyt sitten nähdään, mikä ero on. Meksikossa tuo luku on noin 40 prosenttia, joten tämä antaa meille näkemyksen siitä, millaista potentiaalia kaupan alalla on. Ja sitten Turkki, jossa on samankaltainen koko, niin tässä näette myöskin, että Argentiina ja Brasilia ovat jälkijunassa. No, tietysti nämä voivat olla sofistikoituneempia nämä nuorot ja voidaan tilastotietoja katsoa tarkemmin, mutta kuitenkin tässä nyt, tästä näkyy se, että siellä on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia Euroopan ja Mercosurin välillä. Jos nyt katsotaan viimeisimpiä Euroopan kauppatilastoja Mercosur-maiden kanssa, niin tässä nähdään, että on menty ylös ja alas. Sininen käyrä tässä yläosassa on Euroopan unionin vienti Mercosurin alueelle 2002 vuodesta ja vienti on kasvanut dynaamisesti. Ne ovat moninkertaistuneet kahdella puolella. Ja sitten tässä kuitenkaan toiseen suuntaan ei nähdä tällaista kehitystä. Meillä on nyt 40 miljardia vien, viennissä tuonne alueelle ja sitten Euroopan unionille tuo viennin ylijäämä on melko pieni. No, tämä kertoo myöskin erilaista suhdannejaksoista, varsinkin kun ajatellaan Merkosurin alueen vientiä, ne seuraavat hyödykehintoja melko vahvasti, joten talouksilla menee hyvin silloin, kun hyödykehinnat ovat korkeat ja ei silloin, kun ne ovat alhaiset. Sopimuksessa Mercosurin ja Euroopan kanssa voitaisiin monipuolistaa Mercosurin aluetta pois sellaisista resursseista, jotka epävakauttivat aluetta. Ja voitaisiin katsoa myöskin markkinaosuuksia, niihin liittyviä lukuja me olemme tehneet näin, ja näemme, että Mercosur alueella eritoten on vahvaa nähtävissä vahvaa Kiinan osuuden kasvua. 2017-2018 Kiina olisi ohittanut Euroopan alueen suurimpana kauppakumppanina. Ja tämä totta kai tarkoittaa myöskin poliittista äh, valtaa. Ja nyt sitten sopimus äh, Mercosurin kanssa voisi muuttaa tätä trendiä. No Mercosurin alue on sellainen, missä on hyvin paljon sidottuja tulleja. No, tummanpunainen tarkoittaa korkeita tulleja. Meillä on erityisesti merkosorin alueella tulleja, jotka ovat kaksinumeroisia. Ja ne ovat usein jopa 35 prosenttia. Esimerkiksi autojen kohdalla, joita on viety siis Euroopasta Brasiliaan, ovat 35 prosentin tullien alaisia. Nämä sidotut tullit ovat hyvin korkeat, mutta sovelletut tullit ovat kuitenkin alhaisemmalla tasolla. Tässä näette hiukan vaaleampaa punaista, joten tullit eivät ole yhtä korkeat kuin nämä toiset tullit. Tämä tarkoittaa sitä, että sidotut tullit ovat sellaisia, joita VTO-sopimusten kautta voidaan taata, kun taas sovelletut tullit ovat niitä tulleja, joita todellisuudessa käytetään kansainvälisen kaupan alalla. Joten tästä, tällä on muutama vaikutus. Tullit ovat korkeat ja EUn tullit ovat paljon alhaisemmat. Tämä tarkoittaa sitä, että tässä nyt tullien käyttäminen on Merkosurin puolelta ja Merkosur voi hyötyä tästä, koska Merkosurin täytyy avautua enemmän kuin Euroopan tulee avautua se, että Merkosuuden monenväliset tullit ovat korkealla tasolla, tarkoittaa sitä, että jos Eurooppa kykenee saamaan jalkansa Merkosurin alueen oven väliin, niin täällä on suurta merkitystä EUn tuottajille. Kiinalaiset ja yhdysvaltalaiset eivät tätä etuoikeutta saa, ja näin tästä etuoikeudesta tulee eurooppalaisille tuottajille vielä arvokkaampi, joten meillä on tästä hyötyä, jos neuvottelut saatetaan päätökseen. Ne ovat kestäneet jo 18 vuotta. Ne käynnistyvät vuonna 2000. Tämä tarkoittaa myös sitten, että tällä on kaupan vino, vinoutumisvaikutuksia. Se voisi olla korkeampi kuin muiden sopimusten kohdalla, koska meillä on nämä korkeat tullitasot vielä Merkosurin puolelta. No, nämä sidotut tullit ja todelliset tullit, ne ovat niin erilaiset, koska epävarmuus on niin suurta. Se on siis epävarminta aluetta Afrikan jälkeen, jota meillä on EUn viennille. Mercosur-maat voivat muuttaa tulleja VTOn mukaisesti, jos he haluavat. 1300 tuotetta noin 5000 on sellaisia, joista tarifeja voidaan enemmän kuin kaksinkertaistaa, ja tämä olisi kuitenkin VTO-lainsäädännön mukaista. Tämä epävarmuus on tärkeää, ja sopimus voi poistaa tätä epävarmuutta EUn viejien hyödyksi, joten me voimme odottaa enemmän vientiä kuin muiden sopimusten kohdalla, sillä tämä epävarmuuselementti on niin suuri Merkosuurin tapauksessa. Euroopalla on arkaluonteisia kysymyksiä eh, eri sektoreilla, esimerkiksi naudanliha, bioetanoli, öljykasvit. Eh, mitä tämä tarkoittaa? No, molemmilla puolilla tarvittaisiin siirtymävaiheita, erilaisia poikkeuksia, suojalausekkeita näillä arkaluontoisilla alueilla. No sitten tullien ulkopuoliset kaupan esteet. Täällä on pitkä luettelo. Eri tutkimuksessa se on otettu huomioon. Maailman pankki Kin tiedot osoittavat, että kaikki neljästä merkosurmaasta eivät ole hyvässä tilanteessa. Esimerkiksi tulliproseduurien kautta on hyvin byrokratisia, käyttävät paljon aikaa, aiheuttavat riskejä EUn viejille, joten edistys tässä voisi vaikuttaa hyvin paljon eurooppalaisille viejille. No sitten tull, erilaiset tull, tuontirajoitteet Argentiinassa ja niin poispäin. Tämä on jo parantunut, mutta 25 26 prosenttia tuotteista, joita Argentiina tuo, on luokiteltu arkaluonteisiksi ja tarvitaan tuontilisenssejä. Sitten tuplasertifiointi tietyillä alueilla ja myöskin terveys- ja kasvissuojelutoimet. Ja sitten meillä on tiiviit julkisen hankinnan markkinat merkosurmaiden kanssa. Meillä on tässä lainsäädäntöä, jolla pyritään paikallisia suosimaan. Sitten teolliset tekijän oikeudet, merkosurmaiset Brasilia lukun ottamatta eivät ole äh, patenttiyhteistyösopimusta allekirjoittaneet ja meillä on investointiesteitä yhteistyövaatimuksissa tietyillä alueilla. Talouden tutkimuslaitoksessa Münchenissä olemme pyrkineet hiukan kvantifioimaan tätä, onko tämä tarpeen. Ja mitä nyt sitten voimme odottaa Euroopan unionille, jos näitä tulleja vähennetään? No pitkällä aikavälillä tässä tapahtuisi kasvua ja BKT, joka olisi 0,07 prosenttia 0,18 miljardissa euroissa. Tämä on noin 10-25 miljardia euroa lisää BKT EU-ssa. No Mercosur-maissa tilanne on hiukan samankaltainen miljardeissa 12-14 miljardia, mutta prosenttiosuus, eli tuo kasvuosuus, on merkittävästi korkeampi kuin Euroopan puolella, eli ne maat, kun ne nyt avautuvat kaupalle, saavat tästä kyllä lisää vauhtia. No tässä tietysti tulli, tuotto EUssa laskisi. Tässä olisi Paraguay, Uruguay hyötyisivät enemmän esimerkiksi kuin Argentiina ja Brasilia. Tämä johtuu siitä, että ovat pienempiä ja äh, äh, enemmän luottavat kansainväliseen kauppaan. Ja sitten on myöskin eroja EUn sisällä. Arviomme osoittavat, että espanjankieliset maat EUssa hyötyisivät enemmän. Ne ovat kulttuurisesti hyvin lähellä merkkosurmaita. Äh, kaupan osuudet ovat suuremmat ja nämä, tämä sopimus sitten äh, antaisi enemmän vauhtia kaupankäyntiin kuin Keski-Euroopan maille kävisi. No sitten alakohtaiset vaikutukset. Täytyy huomata, että meillä on tässä malliesimerkki. No, no Merkosurilla tässä etua on äh, maataloudessa ja meillä sitten teollisuustuotannossa nämä ovat hyvin täydentäviä alueita useimmilla teollisuustuotannon aloilla pitäisi jotakin passiivista hyötyä olla tästä. No sitten arvonlisäverkostot, joita meillä on Euroopan sisämarkkinoilla, tarkoittaa sitä, että kaupan kasvaminen, viennin kasvaminen esimerkiksi Saksassa vaikuttaisi myöskin muihin EU-maihin ja tämä koskettaa erityisesti Keski- ja Itä-Euroopan maita, jotka hyötyisivät tästä Saksan viennin kasvun kautta Ne on aloja, jotka ovat herkkiä kaupan osalta, esimerkiksi paperi, tekstiili, nahka, mutta ei kuitenkaan suuressa määrin suuria. Menetyksiä voitaisiin perusmaataloussektoreilla kuitenkin havaita. Sokar, sokeri, liha, öljykasvit, bioetanoli, mutta tämä totta kai riippuu siitä, millaisia yksityiskohtia sopimuksessa on, ja niitä meillä ei vielä ole. No sitten on myöskin mahdollisuuksia myöskin elintarvikepuolella, esimerkiksi maito, tuotteissa, viinin tai muiden viljelykasvien osalta, kuten esimerkiksi parsan kohdalla. Kaiken kaikkiaan, mitä me olemme tutkimuksista havainneet, vahvistavat myöskin sen, että EU-jäsenvaltiot hyötyvät tästä, kaikki hyötyvät tästä, ja lisäarvo teollisuus tuotantopalveluissa tasapainottaa sitten nuo menetykset maatalouspuolella – No aina kun nyt sitten tällaisia simulaatiolukuja annetaan niin kuin tässä, niin tässä erityistapauksessa on olemassa riski, että me aliarvioimme tulokset, koska varsinkin merkosur tapauksessa tullit ovat hyvin korkeat ja tämä epävarmuus poistuisi tämän sopimuksen kautta ja on vaikea arvioida, miten tämä hyödyttää eurooppalaisia viejää, mutta myöskin makrotalouden vakauteen Tämä vaikuttaa myönteisesti. Se edistäisi kahdenvälisiä sopimuksia, mutta on tietysti vaikea sanoa, missä määrin näin tapahtuu. Ja kaikki tutkimukset äh, tässä myöskin puhutaan esimerkiksi siitä, millaisia kustannussäästöjä nyt tässä voidaan saada. Ja sitten vielä pari asiaa, jotka ovat mielestäni tärkeitä. Voidaan odottaa, että Mercosur-sopimus luo ongelmia tietyillä sektoreilla tietyissä maissa, maatalousalalla – elintarvikealalla Euroopassa, joten nyt on varmastikin aika ottaa tämä huomioon silloin, kun ympiä uudistetaan. Ja puhutaan myöskin unionin rahoituskehyksestä. Voitaisiin käyttää esimerkiksi globalisaatiorahaston varoja, jotta voitaisiin auttaa maataloussektoria tässä tapauksessa. Huolenaiheita on myöskin liittyen biodiversiteettiin ja kasvihuonekaasupäästöihin. Nämä otetaan vakavasti. Ne aiheuttavat ulkoisia vaikutuksia ja meidän täytyy varmistaa, että tässä nyt sopimus ei aiheuta esimerkiksi metsien hakkuisiin. Meidän täytyy valvoa sitä, jotta voimme informoida suurta yleisöä ja tarvitsemme myöskin toimenpanomekanismia, jotta voimme varmistaa sen, että tästä ei aiheutu sivullisille haittaa. No totta kai täytyy varmistaa myös, että paik- paikallinen politiikka, jota me sovellamme Euroopassa, miksi biopolttoaineiden osalta eivät ole syrjiviä. Ja sitten totta kai ihmisoikeus, vähemmistöjen oikeus, alkuperäiskansojen oikeudet, nämä ovat totta kai merkittäviä, vaikkakin ovat hyvin kaukaisia, kun ajatellaan näitä talouskysymyksiä, joten päätän nyt tähän. Kiitoksia. Ehdotan, että siirrymme nyt keskustelemaan jäsentemme kanssa. Aivan ensiksi annan puheenvuoron esittelijöillemme. Latinalaisen Amerikan pysyvä esittelijä ensimmäisenä edustaja Santiago Fisas. Hän vastaa Kolumbiasta ja Perusta. Eh, muy bien, muchas gracias. Kiitoksia. Eh, ahora estamos implementando el, acuerdo comercial. No niin, olemme tässä nyt saamassa valmiiksi Euroopan unionin ja Kolumbian ja Perun vapakauppasopimusta. Onko tämä kohta nyt menossa? Hetkinen, onko tämä myöhemmin? Sí, no, no es ahora. Niin ei se taidakaan olla nyt vielä käsittelyssä. Je vais donner la parole. Donc, tu, tu, tu veux dire? Äh, annan puheenvuoron vai haluatko sinä sanoa jotain? Euh, je vais donner la parole. Annan puheenvuoron edustaja Rodrigo Pinerolle. Muchas gracias, presidenta. Y... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen oikein iloinen siitä, että meillä on tämä kuulemistilaisuus järjestettynä. Minusta tämä on hieno mahdollisuus, jossa voimme korostaa sitä, että Euroopan parlamentilla ja Euroopan toimielimillä, komissiolla ja neuvostolla on ne, ne, näillä on hyvin tärkeää kauppa- ja taloussuhteet Euroopan unionin ja latinalaisen Amerikan välillä. Haluaisin todeta myös, että näiden historiallisten ja kulttuuristen meitä yhdistävien suhteiden lisäksi ja periaatteiden arvojen lisäksi, jotka jaemme, teemme yhteistyötä monenkeskisillä formeilla, jotta voisimme näitä arvoja puolustaa ihmisoikeuksia, ympäristön kestävyyttä ja niin edelleen. Tänään kaikkein tärkeintä on se, että vietämme tänään maailmanlaajuista pakolaisten päivää. Eilen valitettavasti presidentti Trump irtautui YK ihmisoikeusneuvostosta. Mutta Euroopan unionissa ja Latinalaisessa Amerikassa te- te- teemme työtä ihmisoikeuksien puolesta. Tämä on kaikkein tärkein asia, jota haluan korostaa tässä näiden kauppa- ja taloussuhteiden yläpuolelle menevänä asiana. No niin, sitten seuraavana, mitä tulee näihin taloudellisiin ja kauppasuhteisiin. Euroopan unioni ja Latinalainen Amerikka yhdessä vastaavat neljäs osaasta BKT, 25 prosenttia myös maailman väestöstä. Tästä syystä mm, poliittisessa agendassa ja kaupallisella asialistalla latinalaisen Amerikalla on hyvin tärkeä asema neuvotteluissa. Se on mielestäni hyvin myönteinen asia. Sitten mitä tulee tähän kauppasopimuksen Meksikon kanssa, siitä me saimmekin oikein hienon esityksen näiltä kahdelta rouvalta. Haluaisin esittää kysymyksen. Olen juuri palannut Meksikosta tietojenkeruun matkalta. Mielestäni matka oli oikein aiheellinen. Meksikossa oli vaalit tulossa ja olikin tärkeää tietää, mikä on ehdokkaiden mielipide ja oli, oli tärkeää myös kuunnella Meksikon yhteiskuntaa tämän sopimuksen osalta. Voinkin välittää teille, että kaikki poliittiset ryhmät olivat yksimielisenä tukemassa tätä sopimusta, sen loppuun saattamista. Joitakin pieniä asioita on vielä jäljellä. On tärkeää, että, että Meksiko tekee kaikensa, jotta nämä vielä auki olevat rimpsutkin saataisiin järjestykseen, mitä tulee esimerkiksi näihin julkisiin, hallinnoin, julkisiin hankintoihin liittovaltion taholla ja ja, ja näiden eri instituutioiden rooli, niin kuin sen sopimuksessa on määritelty. Ennen kuin vuosi päättyy, on tärkeää saada nämä valmiiksi. On myös hyvin tärkeää, että, että tämä jo allekirjoitettu eh, ilon yleissopimus 98 ratifioittaisiin. Sehän on jo allekirjoitettu todella. Minä ja kollegani Fisas EPPn puolesta olimme mukana ja puhuimme siellä työministerin kanssa. Hän kertoi selkeästä Meksikon hallituksen sitoumuksesta. Yleissopimus on jo senaatissa ja odotetaan sen ratifiointia siellä ja haluaisin hyödyntää mahdollisuutta ja ja kehottaa tätä senaattia nopeasti ratifioimaan asian. Se on vain hyväksi heille, niin että meillä on ilon yleissopimus on voimassa, se on hyvin tärkeää. Sitten näistä pk-yrityksistä minun mielestäni pitää paikkansa se, että on, ja on hyvä, että on erillinen luku pk-yrityksiä varten. Tämä on muuten ensimmäinen kauppasopimus, jossa tällainen lausike on. Meidän on todella ponnisteltava Euroopan unionissa ja myös Meksikon päässä niin, että – sopimuksen kaikki edut tulevat tietoisuuteen, voidaan helpottaa kauppasuhteita. sitä varten allekirjoitetaan tällaisia sopimuksia. Työtä on vielä paljon tehtävänä tietojen välittämisessä. Kaikissa tapaamisissa yrittäjien kanssa muun muassa kuulimme tästä tarpeesta. Olisi tärkeää jakaa tietoa tästä sopimuksesta – näin eilen tietoja näistä prosenttimääristä, minkä verran on käytetty tulli etuuksia. Ei tässä ole mitään järkeä, että allekirjoitetaan sopimus ja yleissääntö on se, että vain 50 prosenttia etuisuuksista hyödynnetään. Ei tätä varten sopimuksia allekirjoitetaan. Kyllä niitä on tarkoitus hyödyntää sataprosenttisesti. Hyvä sopimus on saatava allekirjoitettua. Se on tärkeä ja se on, on tärkeää, että sitä täytäntöön pannaan kaikilla voimallaan niin, että saavutamme ne tavoitteet, joita olemme asettaneet. Sitten tasa-arvosta sukupuolten välillä on totta, että Meksikon sopimusmandaatissa ei ollut tällaista tasa-arvon lukua. Chile tulee olemaan ensimmäinen maa, jonka sopimuksessa on tasa-arvoa koskeva luku. Mutta vaikka tätä mandaattia olekaan, niin voidaan silti tehdä asioita. Voidaan ottaa tämä asia silti sopimuksen. Olen ilo, olemme iloisia siitä, että on erityisluku eläinten hyvinvoinnista, mutta en ole tyytyväinen, että erityistä lukua ei ole siitä, että, että kauppa sopimus hyödyttäisi myös naisia, jotka muodostavat 50 prosenttia väestöstä. Siksi meidän on korostettava sitä, että tässä eh, sopimuksen puitteissa avaamatta sopimusta otettaisiin mukaan ne tutkimukset, joiden kautta voimme saada tietoja ja faktoja siitä, kuinka voimme parantaa naisten vaikutusmahdollisuuksia ja asemaa tässä kauppasopimuksessa. En tiedä, haluatteko, että kommentoin Mercosur-asiaa. En tiedä, onko Salafranka paikalla. hän on meidän puoleltamme asian esittelijä, mutta Mercosurista siis. Minusta sekin on hieno mahdollisuus. Valitettavasti Meillä on hyvin vanha mandaatti vuodelta 1998. Se on jäänyt kyllä todella jälkeen ja vanhentunut, kun ajatellaan nyky- uusien kauppasopimusten kunnianhimoisia tavoitteita, mutta on hyvin tärkeää, että neuvottelut saataisiin päätökseen. Haluaisin kuitenkin, että vähän pohdittaisin tätä, nimittäin näissä hyvin monimutkaisen neuvottelun edellyttävissä sopimuksissa, joihin tietenkin kuluu aina pitkän aikaa, kun niistä neuvotellaan. Olisi tärkeää, että saisimme mukaan joustavampia, nopealiikkeisempiä mekanismeja, niitä voidaan ottaa mukaan uusia kauppapolitiikan näkökulmia. Ei ole mitään järkeä, että Merkosurin ei, ei voida ottaa mitään pk-yrityksiä koskevaa esimerkiksi mukaan. Miksi emme voi ottaa mitään, vaikka erillistä lukua olekaan, jos kerran osapuolet ovat yhtä mieltä, että, niin, että meillä olisi yhden lukun periaate myös brasilaisille, argentilaisille, paraguaisille, urugualaisille yrityksille ja myös eurooppalaisille yrityksille. Miksi emme voi tehdä enemmän? niin, että mukaan otettaisiin esimerkiksi se, mistä alle, mikä allekirjoitettiin Buenos Airesin ministerikokouksessa koskien tasa-arvoa. Sen allekirjoittivat kaikki Mercosurin jäsenmaat, jotka olivat mukana neuvotteluissa. Nämä ovat sitoumuksia, jotka he ovat jo tehneet. Miksi ei niitä voida ottaa myös tähän mukaan? Meidän on asetettava Rimaniin korkealle kuin voimme toteuttaa. Uskon, että kansalaiset, kuluttajat, yrittäjät, tar- palvelujen tarjoajana. Varmasti tätä meiltä odottavat. Kiitoksia. Merci. Est-ce que Monsieur Böge veut dire... Kiitoksia. Haluaakohan edustaja Böge sanoa sanasen? Madame, allez-y. Rouva siellä, olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kiitoksia mielenkiintoisesta alustuksesta tälle keskustelulle. se, mistä kollega juuri tässä puhui, eli kun ajatellaan neuvotteluvaltuuksien perustaa, tämähän on melko vanha jo. Tässä on menty ajallisesti eteenpäin ja tästä syystä minun kiinnostaisi kuulla vierailta, että miten pitkälti he arvioivat, että digitaalitalous vaikuttaa tähän. Me näimme, kun kävimme vierailla Kolumbiassa, että tämä on aihe, joka on vielä melko pienimuotoinen, mutta siitä on kiinnostuttu entistä enemmän, joten missä mielessä nyt meille olisi järkevää neuvottelujen ja kun ajatellaan neuvottelujen, neuvottelujen nykyaikaistamista, niin ottaa tämä tekijä mukaan, jotta digitaalitalous, mutta myöskin PK-yritykset ja uusyritykset otettaisiin entistä vahvemmin huomioon, varsinkin kun, kun ajatellaan yhteistyötä ja myöskin tietosuojaa, että ne olisivat myöskin mukana tässä sopimuksen uudistamisessa. Kiitos. Merci, Madame Kiitoksia. Sitten seuraava edustaja. Kiitoksia. Minä haluaisin myöskin kiittää näistä alustuksista. Me kaikki tiedämme, että tässä sopimuksessa on aina häviäjiä ja voittajia. No totta kai voittajat löytyvät tuolta taloudelliselta puolelta ja näen tämän samalla tavalla, mutta puhutaanpa nyt häviäjistä. Ja näissä alustuksissakin tämä asia otettiin selvästi esille. Mitä tapahtuu nyt esimerkiksi latinalaisamerikkalaisella puolella, jos Mercosur-sopimusta katsotaan? kun ajatellaan esimerkiksi Brasilian maanviljelijöitä ja maaseudun asukkaita, joita sitten, jotka joutuvat siirtymään asuinalueelta muualle. Ihmisoikeuksista ei pidetä kiinni, mutta kansalaisyhteiskuntaa ei myöskään oteta välttämättä tähän prosessiin mukaan. Panamassa Eurolat tapaamisessa kävimme keskustelua kansalaisyhteiskuntafoorumissa. Miten tämä voi toimia? että ottaisimme sidosryhmiä, kansalaisryhmiä entistä enemmän mukaan. Ja meille sanottiin, että yhteistyö juuri tämän sopimuksen osalta voisi olla parempaa. Missä määrin tässä voitaisiin näitä parannuksia tehdä? Ja totta kai haluaisin myöskin puhua myös tästä kestävyysluvusta, kun meillä nyt on ongelmia esimerkiksi työn tekijöiden oikeuksien osalta ja ympäristöstandardien osalta, niin me tarvitsemme todella vahvan kestävyyteen liittyvän luvun. Se täytyy voida olla täytäntöönpantavissa ja sitten jos jotakin rikkomuksia tapahtuu, niin sitten pitäisi voida reagoida sanktioiden avulla niin, että tähän asiaan suhtaudutaan vakavasti. Ja näen, entis, näen vielä ongelmia siinä mielessä, että ajatellaan, että kyse on vapaaehtoisuudesta ja että riittäisi, että jos jotakin lukee paperilla, mutta sitä ei kuitenkaan voida soveltaa käytännössä. Tässä on vielä paljon mahdollisuuksia. Neuvottelut ovat kestäneet jo yli 18 vuotta, tämä me kuulimme. Uskoakseni me haluamme oikeudenmukaisen sopimuksen Mercosurin, mutta myöskin muiden latinalaisamerikkalaisten valtioiden kanssa. Ja meidän täytyy olla uskottavia tässä molempien osapuolten osalta. Tämän täytyy päteä Euroopalle, Euroopan, mutta myöskin latinalaisen Amerikkaan kansalaisyhteiskunta on otettava mukaan. Mitä tässä voisi vielä tehdä vai onko tässä alustajilla ehkä ajatuksia siinä mielessä, että jotakin parannusta voitaisiin sopimukseen vielä esittää? Kiitos. Merci. Kiitoksia. Haluavatkohan alustajat vielä käyttää puheenvuoron ja mahdollisesti vastata näihin kysymyksiin? Olkaa hyvä. Ja, äh, vielen Dank. Äh, Nachdem es zwei Fragen. Kiitoksia. Täällä tuli kaksi saksankielistä kysymystä, joten mielelläni vastaan saksaksi. Ja todellakin Mercosur mandaatti on 20-vuotias proseduuria, proseduuriin liittyvä ongelma, että täytyy neuvotella tällaisen mandaatin avulla – No tämä on täysin sopimatonta, koska maailma on 20 vuoden aikana kyllä muuttunut hyvin dramaattisesti ja totta kai on myöskin tarpeen, että ne asiat, jotka on ankkuroitu komission Trade for All sopimukseen, että myöskin nämä sopimukset, jotka nyt solmitaan, heijastelevat tätä ja Merkosurin kohdalla tämä on vain osittain näin, koska mandaatti on liian vanha. Joten ehdotus, että jos sanotaan, että tällaisessa tilanteessa periaatteessa sopimuksesta neuvotellaan mandaatin kautta, mutta tässä on kuitenkin ajallinen umpeutumisajankohta, jolloin sopimus täytyy nykyaikaistaa esimerkiksi kymmenessä vuodessa. Ja tämän uuden neuvotteluvaltuuden kautta vanha sopimus on neuvoteltava uusiksi. Me puhuimme Chiilestä ja Meksikosta. Meillähän on jo vapaakauppasopimuksia näiden kyseisten maiden kanssa – jotka ovat olleet voimassa jo jonkin aikaa ja ne äh, nykyaikaistettiin 90-luvulla, mutta nykyaikaistaminen tapahtuu siis nyt. Joten kun ajatellaan nyt tätä vauhtia, joka meillä nyt tässä on, tämä dynamiikka merkosurin osalta, niin voitaisiin nyt sitten nämä luvut uudistaa, varsinkin digitaalipuolella Euroopassa. Me olemme erittäin kiinnostuneita varmistamaan sen, että me ankkuroimme sellaisia sääntöjä, jotka ovat meidän näkemystämme mukaisia, mitä tietosuojaan tulee. Ja uusi tuo tietosuoja asetushan muutti pelisääntöjä ja tämäkin pitäisi neuvotteluissa olla yhtenä aiheena. Ja on olemassa myöskin vaarana digitaalinen protektionismi ja siihenkin täytyisi puuttua, että meillä olisi esimerkiksi jotakin sääntelyä tässä asiassa ja tämä pätee myöskin muihin moderneihin aihepiireihin. Totta kai kestävyys ja metsähakkuut, maankäytön muutokset, hiilidioksidipäästöt, nämä ovat keskeisiä kysymyksiä ja uskon, että juuri Mercosur-sopimus joutuu tässä antamaan vastauksia, ei ehkäpä heti, mutta sitten toisella kierroksella tai seuraavalla neuvottelukierroksella. Myös kun esimerkiksi keskipitkällä aikavälillä haluaa neuvotteluja, vapaakauppaneuvotteluja käydä esimerkiksi Indonesian kanssa. Meillä on siellä samoja kysymyksiä kuin esimerkiksi Brasilian ja Paraguain kohdalla metsien hakkuut ja maankäytön muutokset esimerkkeinä. Minä puollan, ja tämä varmasti pätee moniin taloustieteilijöihin tässä, että kestävyys lukuihin otettaisiin sanktiot mukaan aina siellä, missä tällainen globaali ulottuvuus on mukana hiilidioksidipäästöjen kohdalla tämä on hyvin selvä juttu ja on kiistatonta, että tässä tarvitaan hyvin vahvaa tekstiä. Siellä, missä tällaisia globaaleja juttuja ei ole, kuten esimerkiksi vesistöjen saastuminen, siellä se ei ole niinkään pakottavaa. Eli tässä nyt ei välttämättä tarvitse niin vahvaa voimakasta tekstiä, mutta kaikki mikä pätee hiilidioksidipäästöihin, niin kyllä siellä tarvittaisiin näitä sanktioita mukaan tekstiin. Kiitos. Yes. Sí, yo voy a intervenir ahora. Minä käytän puheenvuoron nyt espanjan kielellä, kun täällä oli muitakin espanjankielisiä puheenvuoroja, niin minä tässä yhteydessä käytän omaa äidinkieltäni. Minä jo tämän sanoin alustuksessa, mutta ehkä sitä kannattaisi vielä korostaa. Mundial en donde tenemos que ganar la Tämä on sellainen hetki kansainvälisessä taloudessa, että pitää todellakin saada vapaa kaupan taistelu voitettua, että päästään siihen malliin, jonka haluamme, joka tuo meille rauhaa ja vakautta ja taloudellista kehitystä, jota niin tarvitsemme. Mutta kuitenkin kun tässä globaalia taloutta analysoimme, niin pitää tehdä selväksi, että markkinatalous ei aina ole pystynyt markkinoilla kaikkea ratkaisemaan. Ja meidän maissamme tarvitaan uudenlaista teollisuus- ja kehityspolitiikkaa, jotta voitaisiin huomioida nämä puutteet. Ja yksi näistä oleellisimmista puutteista on se, että tarvitaan lisää demokratiaa kauppaan. Tarvitaan lisää yrityksiä, täällä on puhuttu pk-yrityksistä, ja lisää alueita meidän maissamme mukaan ja lisää eri sektoreja mukaan tähän globalisaatioprosessiin. Tässä on valtavia haasteita ja suuri osa ratkaisusta löytyy kyllä ehkä eh, näistä kauppasopimuksista, mutta myös ne ovat maiden sisäisiä asioita, miten saadaan esimerkiksi pk-yritysten osalta rahoituskysymykset ratkaistua. Ja siksi vapakauppasopimukset ovat usein sellaisia, että niitä ei käytetä, koska nämä yritykset eivät osaa niitä käyttää, eikä niillä ole oikeita välineitä siihen. Ja siksi tässä on paljon tekemistä jotta PK-yritysten ja suurten monikansallisten yritysten välinen yhteys tiivistyisi, eivät nämä välttämättä olisi suoria viejä, ehkä epäsuoria, vain, mutta tämä ei ole helppoa, koska ei ole olemassa mitään kimmokkeita sille, että nämä monikansalliset yritykset ottaisivat PK-yritykset mukaan. Näitä sääntöjä on todellakin työstettävä, jotta tekijän oikeuksia kunnioitetaan ja on oltava läheisessä yhteistyössä näiden pk kanssa, jotta ne voivat päästä näihin tuotantoketjuihin, jotka ovat niin äärettömän monimutkaisia. Eli tässä on paljon sisäisiä seikkoja. Jos ajatellaan sähköistä kaupankäyntiä, niin se, sen alalla on ilman muuta edistyttävä, mutta vaikka siinä päästäisiin eteenpäin, niin jos ei tehdä lisää sääntelyyhteistyötä eikä vastavuoroista normien tunnustamista eh, paranneta, niin ei tässä päästä koinkaan pitkälle, koska vieminen ei onnistu. Meidän on päästävä eteenpäin muillakin aloilla kuin näissä eh, vapakauppasopimuksissa tarvitaan kansallista yhteistyötä näiden standardin osalta. Ja tämä liittyy myös ympäristöön, koska sitä koskevia sääntöjä tulee yhä enemmän, jotta ympäristöä voidaan suojella. Ja jos tätä ei tehdä nyt järjestelmällisesti, niin sitten tämä myös jarruttaa pk-yritysten osallistusmahdollisuuksia. Tässä minun ajatukseni. Tässä on siis nämä sisäiset asiat, jotka pitää tehdä ja sitten on sopimukset ja sitten erityisesti on yhteistyötä, mitä pitää tehdä. Latinalainen Amerikka voi saada paljon hyötyä siitä, että on paljon kokemusta ja osaamista, eh, tekniikkaa Euroopan Eh, virkamiesten keskuudessa ja myös yrityksillä. Kiitos. Kiitoksia ja nyt annan puheenvuoron Maria Garcialle minuutiksi. Thank you. So I'll pick up on the point about the trade and sustainability chapters. Um, and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 Loistavaa, kiitos paljon. Ja sitten myöskin Riita Kada vielä minuutin. Ähm, kiitos. Kuten sanoin jo alkupuheenvuorossani, on totta, että nämä sopimukset ovat hyvin mutkikkaita ja koska ne ovat globaaleja assosiaatiosopimuksia, niin niissä on monta osaa ja te täällä puhutte enemmän tästä kauppaosiosta, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että poliittisessa ja yhteistyöosiossa on paljon sellaisia kappaleista, joista te puhuitte, ja jotka eivät ole siis tässä kauppaosiossa. Eli tässä neuvotellaan vielä tästä eh, sopimuksen yhdistelmäosiosta. Te ette ole sitä tietysti nähneet, mutta jokaisessa eh, sopimuksessa on kohta, joka koskee naisten oikeuksia. Sitten tärkeää eh, osuus PK-yrityksiä koskien ja tietysti myös sellaisia kappaleita, jotka koskevat kaikkia näitä sosiaalisia seikkoja, myös digitaalista taloutta. On totta, että meillä ei Merkosurin tapauksessa ole uutta mandaattia, koska päätimme neutella vanhan mandaatin pohjalta, mutta molemmat osat ovat hyvin innovatiivisia ja nykymandaatin pohjalta voitaisiin ottaa todella pitkälle meneviä, pitkälle meneviä lukuja sinne mukaan. Eli tuntuu siltä, että tämä on mitenkään vanhentunut sopimus. Mutta jos nyt todella halutaan mennä eteenpäin, niin näissä kohdissa on näin tehty, jotka ovat olleet kaupan osioita, mutta jos kauppa-asioissa on oikein hyvin neuvoteltu kollegojen toimesta, eli kaikissa kolmessa osassa on naisia ja pk-yrityksiä ja digitaaliasioita koskevat osiot. Kiitos. Paljon kiitoksia. Tämä päättää ensimmäisen paneelin jossa käsiteltiin taloussuhteiden nykyaikaistamista ja siihen liittyviä asioita. Ja nyt sitten katsomme olemassa olevien kauppasopimusten täytäntöönpanoa latinalaisessa Amerikassa. Ja tässä myöskin pohditaan ensimmäisen paneelin asioita täytäntöönpanoprosessin osalta. Ensimmäinen puhuja on Matias Jörgensen, joka on latinalaisen Amerikan yksikön johtajaa. Kauppapääosastolta 5-8 minuuttia saatte aikaa, olkaa hyvä. Thank you, I'll, I'll do my best. Well, first of all... Kiitos teen parhaani. Kiitos siitä, että minut kutsuttiin tänne paikalle. Tämä on hyvin oikea-aikainen kuuleminen, jos ajatellaan kahdenvälisiä kauppasuhteita Atlantisen Amerikan kanssa nyt varsinkin kun maailmalla on protektionismi nousussa Atlantin ympärillä ja kaikkialla maailmassa. Eli tämä on todella hyvä hetki korostaa sitä, että meillä on hyvin vahvat kahdenväliset suhteet ja niiden kahdenvälisten kauppasuhteiden kautta annamme selkeän viestin siitä, että haluamme sellaista kauppaa, joka perustuu sääntöihin ja instituutioiden puitteisiin ja hyvään kansalliseen globaaliin hallintoon. Ja jos mennään sitten tähän asiaan, mistä meidän pitäisi nyt puhua, kyseessä on EUn kauppasopimusten täytäntöönpanoa Latinalaisen Amerikan kanssa. Tämä on tärkeä asia siksi, että emme saa ainoastaan neuvotella näitä sopimuksia, vaan meidän on myös todellakin pantava ne täytäntöön. Tämä on ihan yhtä tärkeää. Tämä on tärkeä osa sitä, mitä latinalaisen Amerikan kanssa tehdään. Ja koska latinalainen Amerikka on se sellainen osa maailmaa, jonka kanssa on paljon vanhoja sopimuksia olemassa, joita niistä uudistetaan. Ja nyt ollaan toivottavasti jo loppuvaiheessa monissa pitkään neuvotteluissa. Kolme seikkaa haluaisin ottaa esille, eli miten tässä toimitaan, mihin pyritään – ja mitä on jo saatu aikaiseksi. Ensimmäinen kysymys, eli miten nämä asiat tehdään? No, lähdetään liikkeelle kumppanuudesta. On totta, että kaupan pääosasto ja komission on kovasti vastuussa kauppapolitiikasta tässä, mutta jäsenvaltioiden kanssa tehdään myös yhteistyötä ja parlamentin kanssa. Meillä on verkostoja liike suuntaan – ja vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa. Ja meillä on kumppanuuksia liikemaailman ja jäsenvaltioiden välillä ja meillä on delegaatiota, eli ei tätä missään tyhjössä tehdä tätä työtä. Me myös raportoimme teille, näin kerromme sitä, mitä teemme. On kaupan ja investointien esteiden raportti, joka julkaistaan 23. kesäkuuta. Siinä korostetaan kaikkia niitä eri tapoja, joilla pyritään kaupan esteisiin puuttumaan. Ja korostetaan kahta tärkeintä viestimme sitä, että protektionismi lisääntyy ja että markkinoille pääsy työssä pyritään näitä esteitä vähentämään. Ja sitten katsotaan myös vapakauppasopimusten täytäntöön panoraporttia marraskuussa. Se julkaistaan ja tämä on toinen kerta, kun näin tehdään ja siinä korostetaan sitä, kuinka paljon ponnistellaan kaikkien kauppasopimusten täytäntöön panemiseksi. Ja mihin me oikein pyrimme, erityisesti liittyen latinalaiseen Amerikkaan? No, on tärkeää, että palveluissa, julkisissa hankinnoissa ja hankinnassa pystytään edistymään. On varmistettava, että säännöt pannaan täytäntöön. Meillä on kaikenlaisia sopimuksia olemassa ja arvo pohjaisia asioita ajamme ja korostamme myös kovasti PK-yrityksiä. Tämä on yksi näitä uusia puolia Meksikon kanssa tehtävässä sopimuksessa ja tämä koskee myös Chilen sopimusta. Ja ensimmäinen asia sitten, markkinoille pääsy. Markkinoille pääsy on todella keskeistä. Jäsenvaltiot korostavat sitä kovasti. Ja tietysti meidän yrityksimme ja talon toimijamme odottavat sieltä paljon. Tämä on avainkysymys, ja jos katsoo näitä raportteja, esimerkiksi Andin yhteisön kanssa, tässä on oikein hyvin pantu näitä täytäntöön. Me ollaan, olemme paljon ongelmia ratkaiseet, jos ajatellaan julkisia hankintoja, eh, maantieteellisiä eh, merkintöjä, ja niin poispäin. Ja kuten sanoin, tämä arvo osio on hyvin tärkeä. Jos otetaan kauppaa kestävää kehitystä, tämä on avainasia. Ja asia seurataan hyvin läheltä. Keski-Amerikan ja Kolumbian Perun sopimukset ovat toista ja kolmannet sopimukset näiden maiden kanssa. Meillä on tämä 15 kohdan ohjelma jota, tai suunnitelma, jota pyrimme seuraamaan. 15 kohtaa, joiden me voidaan varmistaa, että kauppa ja kestävä kehitys pannaan täytäntöön. Ja tässä jatkossakin Perun ja Kolumbia Ecuadorin kanssa näistä asioista puhumme ja tarkastelemme sitä, miten nämä maat ovat edistyneet näillä aloilla. Tämä on avainkysymys ja me menemme myös perinteistä rooliamme pidemmälle. Jos Meksikoa ajattelee, niin siellä on kauppa ja korruptio osio myös. Tämä pyritään saamaan myös Chilen sopimukseen ja sitten ollaan ihan ura uurtoilla tavalla kauppa ja sukupuoli otettu mukaan Chilen kanssa ja sitten eh, globaali hallinto ja paremmat eh, säännöt ovat mukana. Halutaan investointi tuomioistuinjärjestelmä ja halutaan nämä maat mukaan monenväliseen investointituomioistuimeen. Voin myöhemmin puhua lisää pk-yrityksistä, mutta nyt sanoisin vielä tuloksista että kyllä, tuloksia on saatu aikaiseksi. Chilen osalta kauppa on yli kaksinkertaistunut 2002 jälkeen, kun se on astunut voimaan ja Meksikon osalta kolminkertaistunut ja Keski-Amerikka, Kolumbia ja Peru, siellä kauppa ei ole niin kauheasti kasvanut, mutta voidaan kuitenkin, voidaan kuitenkin raportista nähdä, että kauppa on monipuolistunut ja on PK-yrityksiä, jotka ovat siinä mukana. Ecuadorkin on oikein hyvä tarina. 2017 kahdenvälinen kauppa lisääntyi todella suuresti. Ja lopuksi sanoisin, että meillä on oikein vahvat kauppainvestointisuhteet tuon alueen suuntaan. Ja vaikka suhteet ovat hyvät, niin voidaan vielä parantaa niitä. Ja jos ajatellaan Merkosurin sopimusta. Se on noin 50 prosenttia latinalaisen Amerikan BKT ja myös 50 prosenttia kaupastamme. Meillä on oikein kattava verkosto sopimuksia enemmän kuin missään muualla, mutta haluamme vielä lisää. Ja varmistettava, että ne pannaan kunnolla täytäntöön, sillä ainoastaan jos näin tapahtuu, niin sitten voidaan saada niistä todellista hyötyä kansalaisille, kuluttajille ja ihmisille yleensä. Ja jos näin ei tehdä, niin me emme pysty saamaan eh, yhteiskunnasta tukea. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja Parlamentti totta kai katsoo tätä täytäntöpanoa hyvin tarkasti. Seuraavaksi rouva Maria Shaw Baragan, hän on pääjohtaja Global Partnersilla. EIPssä ja hänkin saa nyt tässä maksimissaan kahdeksan minuuttia. Paljon kiitoksia. Minulle on kunnia olla täällä. Tänään on aina suuri ilo tulla Euroopan parlamenttiin käydä keskustelua kanssanne. Niin kuin kerrotte, nimeni on, nimeni on Maria Showbaragan. Olen pääjohtaja, joka on vastuussa Euroopan investointipankin lainasta AKT-maissa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Nämä ovat ne osa-alueet, jotka koskettavat minua Investointipankki on eu e pankkimme rahoitamme 90 prosenttia Euroopan unionin sisällä, mutta 10 prosenttia ulkopuolelle. Ja tämä 10 prosenttia on 8 miljardia euroa vuositasolla. Me pistämme investointia liikkeelle Euroopan unionin rajojen yli 25 miljardin euron osalta. 8 miljardia tässä yhdessä miljardissa on lainanantoa latinalaisen Amerikan. Ja tämä on se konteksti, josta puhumme tänään, tämä yksi miljardi. Ja investoimme, mobilisoiminen kolme neljä miljardia vuosittain. Pyritään vahvistamaan siteitä EUn ja latinalaisen Amerikan välillä. Meillä on neljä moottoria, kestävän kehityksen tavoitteet. Kaikki EU-maat ovat sitoutuneet tähän. Toinen on ilmastotoimet ja tämä on asia, josta on tänään myöskin käyty paljon keskustelua. Ja sitten lieventäminen ja ilmastonmuutoksen sopeutuminen. Nämä kolme ovat eurooppalaisia prioriteetteja, jotka ovat riippuvaisia alueista, joista puhumme. Eli siis maahanmuutto tällä hetkellä, mutta latinalaisessa Amerikassa kyse on näistä siteistä – ja siitä osoituksesta, että miten EU on läsnä ja miten se pyrkii auttamaan latinalaisen Amerikan maita. Ja kun käyn keskustella latinalaisen Amerikan ministerien kanssa, näen paljon kiinnostusta EU-hun. Heillä on, heihin vaikuttavat Yhdysvallat ja Kiina, sekin on mainittu tänään. Ja he näkevät, että heillä on meidän kanssamme yhteisiä arvoja ja haluavat näitä linkkejä vahvistaa. Ja sitten neljäs moottori on Euroopan taloudellinen diplomatia. Tämä liittyy Euroopan yritysten kansainvälistämiseen, mutta myöskin arvojen näyttämisen. Kyse on demokratiasta, ihmisoikeuksista, vakaudesta ja standardeista, joita voimme yhdessä luoda. Nämä toimet, niissä on kolme määrävää merkkiä. Eli se, että analysoidaan ympäristö- ja sosiaaliset aspektit ja sukupuoli äh, ja haluaisin puhua tästä analyysistä vielä enemmän, mutta sukupuoliosio on hyvin tärkeä. No sitten toinen osa on hankintapuoli. Me sovellamme Euroopan unionin julkisten hankintojen lakeja ja periaatteita kaikissa näissä maissa, joita investointipankki rahoittaa. Eli eurooppalaisilla yrityksillä on aina pääsy silloin eh, ne ovat kansainvälisiä tarjouskilpailijoita, me rahoitamme riippumatta siitä, mitkä kansalliset säännöt ovat. Eli sovelletaan eurooppalaista lainsäädäntöä meidän tuotteillemme. Ja sitten kolmas on se, että tuodaan muita mukaan. Kyse ei ole siitä, että kuinka paljon me rahoitamme, vaan kuinka paljon me voimme mobilisoida muiden rahoitusosuuksia. Mutta haluan nyt tässä puhua hyvin tarkasti siitä, että minkä tyyppisiä asioita me teemme, jotka ovat täysin linjassa Euroopan unionin vapaakauppasopimusten kanssa. Aloitan Kolumbiasta, Andien yhteisösopimuksesta, joka meillä on Kolumbiassa. Me keskitymme erityisesti kahteen osa-alueeseen. Yksi on rauhanprosessin seuraaminen. Me saimme tämän ulkosuhdehallinnolta tämän indikaation ja me siis seuraamme tätä ja me toimimme kolumbialaisten yksiköiden kanssa, että tarjoamme rahoitusta tuottaville PK-yrityksille konfliktien jälkeisillä alueilla, joita Kolumbian hallitus on identifioinut. Ja 400 miljoonaa on se sitoumus, jonka olemme tehneet. Me teemme myöskin erään suuren infrastruktuuriprojektin kanssa Latinalaisessa Amerikassa Metropol Bogotassa siis on eurooppalaisia yrityksiä mukana ja investointipankin kautta. Eurooppalaisilla yrityksillä on sama pääsy sinne kuin kaikilla muilla, ei mitään eurooppalaisia prioriteetteja tai etuja, vaan kyseessä on avoin kilpailu ja tähän me pyrimme tämän vapakauppasopimuksen myötä. No sitten Peru, erityinen esimerkki viime vuonna me lainasimme 150 miljoonaa euroa uusiutuville energiahankkeille, joita eurooppalainen välineiden ja palvelujen tarjoaja ja siellä edistää juuri uusiutuvan energian kohdalla, joka on prioriteettimme mukainen, niin eurooppalaisilla yrityksillä on aivan tiettyä erityistä tietotaitoa, jota ne voivat jakaa kaikkialle maailmassa. No sitten Meksiko, me olemme allekirjoittaneet budjettikohtia, jotka aina liittyvät ilmastotoimiin. Eli nämä ovat sellaisia hankkeita, joilla pyritään vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Me tuemme myös eurooppalaisia yrityksiä uusiutuvien energiahankkeiden osalta Meksikossa. Ja no, hiljattain oli sopimus tuosta vapaakauppasopimuksesta ja pyritään myöskin kansainvälistämään PK-yrityksiä. Sillä on oma momenttinsa ja Tämä on siis eurooppalaisille pk-yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita Meksikosta ja meksikolaisille yrityksille, jotka haluavat toimia aktiivisesti EU:ssa. Eli rahoituksen kautta tuemme näitä tarkkoja vapaakauppasopimusten tarkoitusperiä. Ja Meksikossa teemme yhteistyötä myöskin paikallisten pankkien kanssa sellaisten lainojen osalta, jotka liittyvät kestävän kehityksen tavoitteisiin – Eli haluamme mobilisoida pääomamarkkinat nyt näiden tavoitteiden mukaisesti. No sitten Mercosur, eikä minulla ole paljon aikaa jäljellä. Ja tämä liittyy myöskin ulkosuhdehallinnon indikaattoreihin, eli pyritään hankkeita edistämään Argentiinassa. On ollut muutama, ja yksi, josta olemme eri, erittäin ylpeitä, on Ohoin alueen ja me saimme myöskin tässä, tai se sai myöskin tukea EU-lta eri osa-alueilta. Ja meillä on metrohanke Argentiinassa, Rio Salado-hanke ja ja myöskin uusiutuva energia ja aurinkovoima on tässä mukana. Brasiliassa me tarjoamme rahoitusta uusiutuvan energian hankkeisiin, eli kaikki liittyy näihin ilmastotoimiin. Ja Todennäköisesti teemme yhteistyötä Sao Paulon metron kanssa ja tarjoamme sitten eurooppalaisille yrityksille mahdollisuuden tulla mukaan. Tärkeää tässä on se, että investointipankki toimii aina Euroopan unionin mandaatin kautta. Tämä parlamentti muutama kuukausi sitten antoi investointipankille kapasiteetin tehdä enemmän ajatellen tätä mandaattia puoliväliarvioinnissa. Tämä mandaatti tarjoaa perustan, ohjenuoran EUn pankille toimia näillä alueilla. Ja aina totta kai tuetaan EUn prioriteetteja ja Euroopan unionin toimien tarkoitusperää alueella. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos tarkkaavaisuudesta. So, I... Täydellistä. Ka- EIPn toimet Latinalaisessa Amerikassa. Ja nyt sitten TSD-luvun merkitys on tässä ja myöskin esimerkiksi kun ajatellaan työntekijöiden oikeuksia ja työsopimuksia, tämä oli tärkeä asia Kolumbian osalta. Ja nyt haluaisimme kuulla Horacio Guidolta, joka on standardipuolen johtaja ilossa, millainen tilanne on? Thank you very much, Chair, for, for... Kiitoksia puheenjohtaja kutsusta ja puheenvuorosta. Minulla on ilo olla täällä tänään ja kertoa työhön liittyvistä asioista ILOn valvontakomitean vaarasta. Tänään puhumme näiden tärkeimpien työhön liittyvien säädösten täytäntöönpanosta, erityisesti viidessä maassa, jotka täällä mainittiin. Kolumbia, Peru, Guatemala, El Salvador ja Honduras. Näistä puhutaan siksi, koska tämä pitkä vuoropuheluperinne, joka heillä on tämän valvontakomitean kanssa koskien toimia, jotka on jo tehty ja joita tullaan tekemään vielä jatkossa. On tärkeää, niin ne koskevat näitä ILOn kansainvälisiä standardeja. Kolumbiasta ensin on tärkeää muistaa, että yli 20 vuoden ajan tämä komitea on valvonnut AY-liikkeen oikeuksia ja kansalaisvapauksien valvontaa. Tytöjen AY-johtajien murhatapauksia on ollut ja, ja tappamisia ja todettu, että, että AY-johtajien murhien määrä on viimeisen kymmenen vuoden aikana vahvasti laskenut ja tämä komitea on tästä tyytyväinen. Sitten joitakin asioita, jotka liittyvät lainsäädäntöön ja oikeus, lakko-oikeuteen. Näihinkin on jo puututtu ja vahvistettu. sosiaalista vuoropuhelua maassa ja näin voidaan estää ja ratkaista työriitoja. Tämänkin tämä nämä valvovat elimet ovat todenneet. Tämän, mitä tulee ILOn valvontaelin yhteistyöhön, työtarkastuksen tehty ja on asetettu lisää resursseja tähän työhön. On myös tällaisia liikkuvia toimistoja syrjäisille alueille tätä toimintaa varten – pantu toimintaa Sitten Peru, tämäkin on kiinnostava maa teille. Yhdistymisen oikeus ja työehto ne oikeudet tietyille ammattiryhmille on edelleen puutteellista. Haluaisin kuitenkin lopuksi vielä puhua näistä työehtosopimuksista on pyydetty toimia niin, että kansallisen lainsäädännön kohtia muutettaisiin, että vältettäisiin pakkotyö. Tämä tehtiinkin 2017 ja tuomittiin rikolliset työlainsäädännön käytännöt. Sitten Guatemala. Muistutan siitä, että 2012 ILOn perussopimuksen artiklan 26 mukainen menettely aloitettiin. Se johtui siitä, että siellä ei noudatettu yhdistymisen vapautta. Artikla 26 on, yksi, on aivan tärkein menettely, joka ILOlla on. Ja se liittyy ILOn yleissopimusten rikkomiseen. Tästä saattaa saattaisi aiheutua tutkintakomitean perustaminen, mikäli tähän päädytään hallitus ja muut elimet ovat ryhtyneet eri toimiin ja viime vuonna allekirjoitettiin sopimus, jonka mukaan täytäntöön pantaisiin vuonna 2013 etenemissuunnitelma. Siinä on erityistoimia, joihin hallituksen on ryhdyttävä, jotta noudatetaan täysin yhdistymisen vapautta koskevia yleissopimuksia kaksen ratkaisukomitean Kolumbiassa, joka on myös Guatemalassa toiminnassa, ei toimi yhtä hyvin kuin Kolumbiassa. Marraskuussa pää- päätettiin, että perustettaisiin uusi kansallinen komitea, joka koskee työsuhteita ja yhdistymisen vapautta. Ja sen pitäisi hoitaa kaikki kesken olevat asiat, jotka asiantuntijakomitea on maininnut. ILOn standard updateet ovat tärkeitä ja on ryhdytty tiettyihin toimiin, jotka liittyvät työtarkastuksiin ja on edistetty ja hyväksytty uusi lainsäädäntö, joka antaa työtarkastajille sakon myöntämisoikeuden, joka oli aikaisemmin mahdotonta. Edelleen tästä valvontaelimen työstä El Salvadorin kohdalla eri vinkkelistä katsottuna on selvää, että El Salvadorin maa, ongelmat liittyvät liittyvät siihen, että puuttuu tehokasta sosiaalista vuoropuhelua ja on todettu, että olisi tarpeen aktivoida uudelleen korkean tason neuvosto, koska maa ei pääse eteenpäin eri asioissa koskien pakkotyötä lasten, äh, lapsityötä ja yhdistymisen vapautta. Myöskin sitten Honduras. Siihenkin äh, tämä valvonta ei ottanut usean kertaan yhteyttä koskien ilon standardien rikkomista Hondurasin tilaan, että keskusteltiin kansallisessa konferenssissa. Ja siellä on todella rikottu AY-liikkeiden oikeuksia ja rikottu oikeuksia ja hyökätty AY-johtajien vastaan. On kiinnostavaa nähdä, että vuonna 2016 konferenssissa koskee keskusteltiin äh, yleissopimuksen 169 täytäntöönpanoa ja siellä ryhdyttiin välittömiin toimiin ja annettiin laki, joka koskee kuulemista. Edelleen työtarkastuksista päätettiin, että annettaisiin uusi laki äh, konferenssikomitean keskustelun jälkeen. Hyvin nopeasti menen tässä eteenpäin. Ja voisimme tässä tällä alalla todella erilaisia haasteita täällä tunnistaa. Myös keski Amerikassa, Kolumbiassa ja Perussa. Jonkinlaista väkivaltaa on kaikkialla, eri tasoista edistymistä on tapahtunut, kuten Kolumbiassa, Guatemala, e- Honduras, El Salvador. Sielläkin on jonkinasteista väkivaltaa, joka estää tai vaikeuttaa yhdistymisen vapauden oikeuden toteutumista. Tarvittaisiin yhdistymisen vapautta ja vapautta ja lainsäätäjien pitäisi puuttua ryhtyä toimiin ja puuttua lapsityöhön ja pakkotyöhön näissä maissa. Kaikissa näissä maissa olisi vahvistettava tarkastustoimia ja vahvistettava sosiaalista vuoropuhelua. Edelleen on tärkeää, että olisi yhdentävä, yhdennetty käsitys kansainvälisten työstandardien täytäntöpanosta ja yleissopimuksia olisi noudatettava. On hyvin tärkeää vielä korostaa viime, viimeiseksi sitä, kuinka monenlaisiin toimiin olemme ryhtyneet. Olemme saaneet tu- tukea erityisesti Euroopan komissiolta ja kauppapääosastolta ja näin toimistamme on voitunut, voin, voin tehdä työtä näiden maiden eri hankkeiden parissa, eri erityisesti sosiaalisen vuoropuhelun alalla. Kiitoksia. Thanks a lot. So, uh, slight improvement. But... Kiitoksia oikein paljon. Pientä parannusta nähtävissä, mutta paljon asioita tehtävänä. kansalaisyhteiskunnan yhteiskunnan sen pitäisi olla merkittävässä roolissa. Ja tästä kauppasopimuksissa me olemme perustaneet niin sanotun DAGin. Eli se on tuollainen neuvoa antava komitea, riippumaton elin, jonka pitäisi olla vastuussa täytäntöönpanosta, varsinkin kauppa- ja kestävyysluvun osalta, mutta kun ajatellaan näitä kuuluisaa 15 komission kohtaa, sen pitäisi olla vastuussa tulevaisuudessa koko sopimuksen toimeenpanosta. Sillä on paljon vastuuta. Ja EU-DAGin puheenjohtaja Kolumbian, Perun, Ecuadorin osalta on Giuseppe Giuliano ja annan nyt hänelle puheenvuoron. Thank you very much, President. I think that... Kiitos oikein paljon. Minähän täällä voin ilmeisesti puhua omaa kaunista kieltäni, italian kieltä. Grazie, eh, soprattutto perché... Suuret kiitokset eh, tästä mahdollisuudesta valottaa omalla puheenvuorollani tätä tilannetta, joka liittyy kansalaisyhteiskunnan mahdollisuuteen osallistua. Täällä on puhuttu tästä valvonnasta ja sopimusten valvonnasta ja komiteasta, erityisesti viitattu Kolumbia, Peru ja Ecuador-sopimuksiin. Pyrin nyt vähän taustoittamaan tätä asemaa. Järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta, yritysjärjestö, työntekijöiden järjestö, järjestöt, yhdistykset, säätiöt, ihmisoikeusjärjestöt, ympäristöjärjestöt ovat vastustaneet näissä sopimusmaissa ja Euroopan unionissakin tätä ja ilmaiset suuren huolen koskien taloudellista epätasa-arvoa, jota tämä sopimus toisi tuullessaan. Haluaisin muistuttaa myös, kuinka paljon Euroopan parlamentti on ollut tässä sitoutunut puheenjohtaja De Langen etenemissuunnitelmassa mainittiin useita ehtoja Kolumbian hallitukselle, jotka pitäisi ylittää niin, että voitaisiin sitten sopimus hyväksyä. Tässä oli rankaisemattomuus, ihmisoikeusongelmat, eri viittaukset AY-järjestöjohtajien tilanteeseen ja niin edelleen. Kolmen neljän vuoden kuluessaan tämä sama järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta, joka on vastustanut tätä, on ymmärtänyt, että niillä voisi olla merkittävä rooli osallistumalla tähän valvontakomitean työtään. Tietenkin komitean on oltava riippumaton, joitakin ongelmia siellä vielä on jäljellä Perussa, Kolumbiassa, luultavasti myös Ecuadorissa. Siellä hallitukset pyrkivät perustamaan nämä komiteat äh, käyttäen hallituksen sisällä olevia komi, ne komiteoita ja omat ministerit ovat siellä mukana, eli ei siinä mitään tällaista vuoropuhelua, äh, tällaista riippumatonta toimintaa voi olla. Me olemme nyt jatkuvasti pyytäneet, että komissio puuttuisi asiaan ja että nämä hallituksetkin itse toimisivat. Paljon on edistytty kuitenkin esimerkiksi Kolumbiassa. Sielläkin on riippumattomalla tavalla järjestäytyy tällainen komitea, joka, joka toimii tässä ikään kuin välittäjän asemassa. Hienosti. Euroopan, Peru ja Kolumbian Ecuadorin sopimus on aika heikon puoleinen, kun ajatellaan kansalaisyhteiskunnan osallistumismahdollisuuksia – tässä sopimuksessa todetaan, että, että tähän sisältyy yleisön kuuleminen yleisesti, joten me olemme kiistäneet tämän myös talous- ja sosiaalikomitean kautta. Olen pikkuhiljaa näiden kolmen vuoden aikana saaneet kuitenkin aika hyvän tuloksen koska me olemme perustaneet tällaisia yhteiskomiteoita. Me paheksumme tätä tällaista kotikutoista, mitä ei riitä, että kuullaan kansallisyhteiskuntaa vain Euroopassa tai Perussa tai Ecuadorissa, vaan meidän on tehtävä niin, että kansalaisyhteiskunnan järjestöt voivat olla jatkuvassa vuoropuhelussa – ainoastaan esimerkiksi niin, että eurooppalaiset yrittäjät ja perulaiset yrittäjät tai Euroopan ja Perun AY-tahot voisivat ennaltaehkäisevästi jo keskustella ja ehkäistä ongelmat, joita kauppasopimus voisi tietylle alueelle alueelle aiheuttaa. Eli kansalaisyhteiskunnan osallistumisesta olisi valtavasti hyötyä sopimuksen täytäntöpanolla. Sitten täällä on toinen hyvin kiinnostava näkökohta, jonka haluan tuoda esille. Esimerkiksi tältä puuttuu sanktiomekanismeja, oikaisumekanismeja, jotka todella olisivat mahdollisia. Me olemme kuitenkin esitelleet perustyölainsäädäntö koskevan ongelman. Mukana oli eurooppalainen Peruun ja Kolumbian, Ecuadorin kansalaisyhteiskunta ja esittelemme tämän hallitukselle tämän ristiriidan tässä oli todella ristiriita näiden maiden ähm, allekirjoittamien sopimusten kanssa. Komission jäsen Malmström on tässä aktiivisesti toiminut ja pyytänyt Perun hallitusta vastaamaan näihin kritiikkeihin. Nämä ovat vakavia asioita ja nyt odotamme tällä hetkellä Perun hallitukselta vastausta. Myös Vallonian parlamentissa odotetaan Perun hallituksen vastausta, koska riippuen siitä, kuinka tämä mekanismi tästä järjestyy, tämähän on ollut kansalaisyhteiskunnan ansiota, niin näiden, tämän ratkaisun mukaan toimitaan sitten ja päätetään ratifioidaanko tämä sopimus vai ei. Kuten näette, tämän aika aika arkaluontainen, mutta tärkeä asia. Sitten Ecuador tänä vuonna luultavastikin on tapaaminen kansalaisyhteiskunnan kanssa. Se on jälleen yhteinen. Ecuadorilaiset, kolumbialaiset, perula, perulaiset ja eurooppalaiset kokoontuvat ja e, ensimmäistä kertaa Ecuadorissa. Sitten vielä puolitoista minuuttia, jos teille käy yleisluontoinen anekdootti, joka on minusta hyvin tärkeä tässä keskustelussa – puhutaan protektionismista ja, ja sitten vapaasta kaupasta. Toisaalta Euro- e, Latinalaisessa Amerikassa Latinalainen Amerikka on todella se maanosa, jonka kanssa Euroopan unioni voi liittoutua ja ehdottaa tällaista monisyistä järjestelmää, koska Latinalaisessa Amerikassa myös kansallisyhteiskunnan järjestöillä on oma on, on, on laadittu lainsäädäntö tällä alalla ja katsottu Eurooppaa. 80-90-luvullakin otettiin mallia Euroopan lainsäädännöstä. Aina on katsottu, kuinka Euroopan unionissa on rakennettu esimerkiksi kansallisyhteiskunnankin osallistumismuoteen Tämä Merkosurin kuulemisneuvoa antava komitea kokoaa yhteen Konosurin ja Latinalaisen Amerikan kaikki järjestöt, ja sekin on tehty eurooppalaisen talous- ja sosiaalikomitean mallin mukaan Portugali ja Espanja ovat eh, virallisia kieliä Euroopassa ja ne ovat olleet mukana myös meillä tietenkin koko ajan. Minun mielestäni tämä on hirveän tärkeää ja tässä seuraamme tarkkaan tilannetta. Kyseessä on nyt kauppasopimus, mutta niillä on myös paljon muuta lisäarvoa. Chileessä, Mercosurin sopimuksessa, nämä kaikki olivat alun perinkin tällaisia kumppanuussopimuksia kauppaliikenteen kanssa. Siihen tähän liittyy arvot ja periaatteet, joiden ansiosta Etelä-Amerikka Euroopan unionin kanssa voi tuoda merkittävän osan ja roolin tähän kansainväliseen kauppaan. Kiitoksia. Thanks a lot. Paljon kiitoksia. Ja nyt sitten annan teille mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Ensimmäiseksi Kolumbia Peru esittelijämme edustaja Fisa saa puheenvuoron. Presidente Kiitos puheenjohtaja ja onnittelut näille puhujille. Tämä oli todella mielenkiintoista kaikki se, mitä saimme kuulla. Eilen meillä oli kokous koskien Andien maiden sopimuksia. Siellä on mukana AY-liikkeen ihmisiä, alalta ja se oli todella vaikuttava ja huolestuttava kokous, sillä saimme kuulla, että bananialien työntekijät ovat melkeinpä orrien asemassa. Eli todella vähän oikeuksia ja näin he sanovat ihan suoraan. Eli jos ajatellaan näitä työntekijöitä, heidän oikeuksiensa suojaamista, tämä on huolestuttavaa, mutta tämä on myös polkumyyntiä verrattuna eurooppalaisiin yrityksiin ja työntekijöihin. Eli jos lopulta ekvadonlaiset työntekijät tässä tapauksessa, en tiedä onko muissa, muissa, muissa andimaissa samantyylisiä ongelmia tai muualla latinalaisessa Amerikassa, niin jos työskentelyolosuhteet ovat tällaiset, niin sitten voi olla kyse todellakin epäoikeudenmukaista polkumyynnistä työntekijöiden osalta ja eurooppalaisten yritysten osalta. Minä olen huolestunut siitä, että heillä on näin vaikea tilanne. Haluaisin tietää, mitä mieltä te olette tästä ja haluaisin myös tietää, mitä komissio voi tehdä ja mitä mieltä herra Gino on tästä asiasta, koska puhuitte näiden maiden työntekijöiden oikeuksista. Ja sitten Rova Shomaragan, teillekin on kysymys. Ajatellaan PK-yritysten tukia. Suuryritykset, jotka rakentavat näitä metrolinjoja ja muita, tietävät, mistä rahoituksen saa. Mutta on hyvin tärkeää, että annetaan tukea PK-yrityksille. Erityisesti niille on annettava tietoa siitä, miten ne voivat näille markkinoille päästä ja tätä rahoitusta saada. Ja tästä puhuttiin Meksikossa Rodriguez Pinheiron kanssa, miten voidaan käyttää hyväksi näitä vapaakauppasopimuksia. Nämä yritykset eivät aina saa tästä tarpeeksi tietoa. Kiitos sitten Ima. Gracias, presidente, y también me sumo. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin yhdyn näihin onnitteluihin, jotka ovat muutkin täällä onnitelleet tätä paneelia. Y concisas. Yo querría hacer alguna pequeña reflexión, alguna pregunta concreta. Minulla olisi tässä joitain ajatuksia, sitten pieni kysymys. Matias Jörgenseniltä kysyisin. Muistaakseni sanotte, että marraskuussa on tulossa täytäntöönpanon raportti 2018 siis, ja sanoitte, että tämä olisi nyt vähän laajempi kuin aikaisemmin. Haluaisin tietää näiden täytäntöönpanoraporttien eh, kattavuuden, kun parlamentissa hyväksyttiin päätöslauselma, joka koski kauppapolitiikan täytäntöönpanoa, niin esitimme tiettyjä pyyntöjä, muun muassa, että pitäisi tarkastella laimin kaikkia sellaisia aspekteja, jotka ovat osa tuota kauppasopimusta, mutta jotka ovat viittaa siihen kaupan määrään, vaan miten pannaan kestävän kehityksen osio täytäntöön ja ne e, osiot, joiden tarkoitus on edistää kestävää kehitystä. Ja Rova Show Barrakan kysyisin seuraa konkreettista asiaa. Minustakin on tärkeää, että investointipankki voi auttaa sikäläisten yritysten rahoituksessa, mutta kun kävinkymme Kolumbiassa, niin saimme kuulla, että tuohon mennessä pankki ei ollut vielä voinut avata toimistoa tai konttoria sinne maahan, jotta olisi voitu olla mukana rauhanprosessin täytäntöönpano hankkeessa Toimiikohan tämä toimisto nyt jo vai onko sen pystyynpanemissa jotain ongelmia? Ja sitten Regino, Mitä tulee kansainvälisen työjärjestön sopimusten täytäntöönpanosta? No, minun kokemukseni Latinalaisessa Amerikassa osoittaa, että on sellaisia maita, joissa on allekirjoitettu yleissopimus vuonna 1998, mutta niitä ei kuitenkaan, sitä ei kuitenkaan panna täytäntöön ei ole työmarkkinaneuvotteluja, ei ole yhdistymisvapautta. Ja siksi minä haluaisin esittää jotain kysymyksiä tähän asiaan liittyen. Nämä ilosopimukset allekirjoitetaan, mutta mitä voidaan tehdä, jotta ne todella pantaisiin täytäntöön? Ja sitten Giuseppe Juliano. Minä haluaisin kysyä näistä täytäntöpanoa asteista Perussa ja Kolumbiassa me näimme, että näiden kahden maiden tilanne oli erilainen ja havaitsimme myös, että kansalaisyhteiskunnan kehityksen aste ja järjestöjen eh, kehitysaste ja se, kuinka valtio tukee näitä kansalaisyhteisön järjestöjä, on erilainen tilanne näissä kahdessa maassa, Perussa ja Kolumbiassa. Voin täysin yhtyä siihen, mitä te sanoitte, että hallitus mieluummin käyttää alakohtaisia ministeriön eh, seuranta rakenteita, mutta tämä ei ole kuitenkaan tämä tällainen eh, kotimaan eh, mm, neuvontava komitea. Ja perun tapaus tässä on vakavampi. Sain kuulla, että siellä on lähetetty kirje. En tiedä, miten, minkälainen Kolumbian tilanne on, koska tässä on aika erilaiset tilanteet mutta meillä ei ole olemassa tätä tällaista välinettä, jonka olemassaolosta on kuitenkin eh, sopimus allekirjoitettu, ja tämä liittyy kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävään vuoropuheluun. Kiitos sitten Karolin. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin puhua sanktio, sanktioista. Guatemalan esimerkki tulee aina uudestaan esiin se selitettiin jo täällä, mutta ei nyt voida vain sanoa, että Amerikan ja Guatemalan välillä toimii ainoastaan äh, yhden kerran, koska tilanne on niin hankala. Ehkä pitäisi hiukan analysoida sitä, että miksi tämä on niin vaikeaa ja mitä voitaisiin tehdä paremmin, sillä jos näitä sanktioita ei rikkomuksista anneta, mitä muita välineitä voitaisiin käyttää – eikä tässä pitäisi luovuttaa niin nopeasti, että ei tehtäisi mitään. Sanottaisiin, että no, meidän pitää vuoropuheluun päästä. Me tiedämme, että tämä on liian vähän. Tiedämme sen muista tapauksista. No sitten ilon perustyöskentelynormit. Herra Guido kertoi, miten vaikea toimenpano on ja miten pitkällisiä prosessit ovat. Haluaisin vielä tässä nyt ottaa sen ajatuksen esille, että kun ajattelemme neuvotteluja on ennakkoedellytyksiä, niin silloinhan tämä täytyy olla mahdollista, koska sopimusosapuoli silloin ehkä haluaa toimeenpanna ratifioinnin, siis kahden työskentelynormin ratifioinnin, jotka ovat kuitenkin vain minimistandardi. Ja jos emme saa tätä neuvottelujen loppuvaiheessa tehtyä, niin tilanne muuttuu. Olemme tämän jo monista esimerkistä nähneet. No sitten kansalaisyhteiskunnista eri edustajat ovat kertoneet minulle, miten hankalaa avoimuus usein on. Heille ei kerrota hallitusten prosesseista, ei ne olla missään yhteydessä ja tässähän nyt sitten kuitenkin täytyy edistää yhteistyötä Usein ei mitään kutsuja edes ole tullut. Täytyy myöskin olla mahdollista saada aikaan sellainen prosessi, että yhteistyötä voidaan vahvistaa. No ehkä nyt ei vielä niin mielellään nähdä tai ehkä ei ole tapana latinalaisessa Amerikassa ottaa kansalaisyhteiskuntaa vakavasti ja että he saavat myöskin sellaisen statuksen, joka osoittaa, miten hedelmällistä tämä yhteistyö voi olla ja miten paljon se auttaa tässä varmastikin tarvitaan vielä tukea, mutta ehkäpä nyt voitaisiin puhua esimerkiksi sellaisista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen, jotta kansalaisyhteiskunta voidaan ottaa voimakkaammin mukaan ja myöskin, että se otetaan vakavammin. Kiitos. Kiitoksia. Neljä kysymystä minun puoleltani vielä. Giuseppe, mikä on vaikutelmanne vastapuolen ehdoista DAXissa? Onko heillä riittävästi resursseja operaatioita varten? Mikä on taloudellinen tilanne? Voivatko he siellä todellakin täyttää velvoitteensa ja kasvavat vastuualueet tai lisääntyvät vastuualueet? Sitten herra Guido, onko vaikutelmani oikea, että latinalaisen Amerikan maissa on suuri ero vientiyritysten ja kotoperäisten yritysten välillä. Vientiyritysten hyvä, se, miten ne hyväksyvät ilon yleissopimukset ja muut vastaavat, on toimiva, mutta sitten paikallisesti meillä on ongelmia, eli että tämä ei ole mikään yleinen asia. No sitten rouva Shaw Barragan. Tämä liittyy Kiinan kilpailun. No, Kiinalla ei ole monien sellaisten maiden kanssa kauppasopimusta, joilla meillä on, joiden kanssa meillä on. Onko Kiinalla etu, koska kun ajatellaan proseduureja ja strategista orientoitumista, niin se eroaa hyvin paljon meidän työstämme ja investoinneistamme – miten me voimme pysyä mukana tässä kilpailussa. Ja sitten vielä herra Jörgensen, kun ajatellaan toimeenpanoa, EU-valtuuskunnan rooli on tärkeä, ei epäilystäkään. Onko olemassa jotakin ohjenuoraa valtuuskunnalle, mitä sen tulisi tehdä täytäntöpanoprosessin osalta? Ja tähän liittyen, mikä on arvionne kauppapääosaston ja ulkosuhdehallinnon välisen työn välillä? Onko tämä ikään kuin yleisellä tasolla toimiva lähestymistapa vai eristä? eristäytynyt? Miten me voisimme parantaa tätä EU-valtuuskunnan roolia? No ehkäpä nyt sitten aloitan päinvastaisessa järjestyksessä kysymykseen vastausten osalta. Giuseppe ensimmäiseksi. <coughs> Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Vastaan tähän kysymykseen, jonka Immaculada esitti ja oikeastaan puheenjohtaja Bernd Lange puhui samasta, eli mikä rooli tässä voisi olla, minkälaisia vaikeuksia on kansalaisyhteiskunnan järjestöillä. Puhun nyt ihmisille, ihmisille jotka, jotka ovat myös hyvin pitkällä perillä näistä asioista – oikeastaan koskaan ei pitäisi puhua latinalaisesta Amerikasta, vaan Amerikasta tai vaikka vain useista latinalaisista amerikoista ei ole mikään yksi kokonaisuus täällä, niin kuin eräs tutkijakin on todennut. Myös tämä sopimus, joka meillä on Perun, Kolumbian, Ecuadorin kanssa ja Boliviakin on, on tulossa, tällä monenkeskinen sopimus, niin onhan täällä merkittäviä eroja ja ne liittyvät myös historiaan. Meillä oli rauhanprosessi jota johti presidentti Santos Kolumbiassa. Nyt on juuri eilen valittu Kolumbian uusi presidentti, joka ilmoittaa, että hän haluaa palata näihin rauhansopimukseen. En tiedä, kuinka tämä tulee vaikuttamaan mahdollisesti myös Kolumbiaan kokemaan talouskasvuun viime aikoina samalla tavalla Perun hallitus ei ole reagoinut. Mitä me voimme tehdä kansalaisyhteiskunnan järjestönä? Me olemme tuoneet tämän ongelman esille ja tuoneet esille nämä ristiriidat. On aivan mahdotonta, että nämä hallitukset käyttävät näitä sisäisiä komiteoita. Kolumbia on toiminut oikein ja nyt hyvin äh, hienosti ollaan riippumatonta komitea järjestämässä. Ja ja voidaan näin ollen sitten käydä vuoropuhelu muiden hallitusten kanssa. Perussa valitettavasti näin ei ole käynyt. Emme me voi tehdä sille mitään. Voimme tuoda tämän asian esille kom- komissiolle, ja, joka sitten tuo tämän eurooppalaisille kumppaneiden tiedoksi. Kuinka sitten voitaisiin tehdä töitä? Sanopa tämän suoran. Komissio ja kauppaosasto on vahvasti kiinnostunut tästä aika lailla. On annettu resursseja käyttöön kolme miljoonaa euroa jotta voitaisiin auttaa kansalaisyhteiskunnan osallistumista. Sehän merkitsee myös sitä, että autetaan liikkuvuutta maiden välillä, kun meillä on monenvälisiä sopimuksia olemassa ja tuotaan näitä kuluja. Tämä on hienoa, mutta haluaisin muistuttaa parlamentin jäsenille, ystäville, että periaate on aivan pielessä. Meidähän pitäisi pyytää, että nämä kumppanihallitukset Euroopan unionin kumppanihallitusten pitäisi taata resurssit, jotta heidän oma kansalaisyhteiskunta voisi osallistua näiden sopimusten valvontakomitean työhön. Tämä on aivan valtavan tärkeä sitoumus. Jos tämä äh, äh, vahvistamme periaatteeksi, niin kyllä se on sitten myös mahdollistettava resurssien kanssa. On hienoa, että komissio huolehtii näistä kulusta, mutta olisi parempi, että vielä korostettaisiin tätä niin, että nämä itse valtiot ja niiden hallitukset näissä kumppanimaissa, joiden, joilla meillä on näitä sopimuksia, että ne sitoutuisivat takaamaan sen, että kansalaisyhteiskunnan järjestöt voivat osallistua tähän valvontatyöhön. Toistan, että me toki voimme tuoda esille nämä ristiriidat ja teemme epäsu- tehdä epäsuorasti työtä komission kanssa, joka on meidän vuoropuhelija kumppanimme, mutta te Euroopan parlamentissa voitte asettaa tämän kysymyksen poliittisesti. Te voitte saada aikaan tuloksia te olette ne, jotka, jotka voivat tämän tuoda esille. Kaikki se, mitä, mitä naapurini tässä sanoi ilosta, jos nämä ovat Euroopan unionin vahvat arvot, niin te olette juuri näiden Euroopan unionin arvojen suojelijoita, ainoa elin, joka on parlament, demokraattisesti valittu, ja me luotamme teihin täysin. Mr. Guido. Herra Guido. Thank you, Chair. Eh, Kiitos. Puheenjohtaja, liittyen näin kahteen ensimmäisiin kysymykseen. Ensimmäinen, joka koskee Bananialan työskentelyolosuhteiden ongelmia Andien alueella ja tämä liittyy jotenkin myös sellaisten yleissopimusten allekirjoittamiseen ja ratifiointiin, joita ei kuitenkaan välttämättä panna täytäntöön. Eli tähän voi antaa tämän tyypillisen vastauksen, eli että näiden alojen työntekijät, erityisesti banaanialalla niissä maissa, joissa on joku yleisomus ratifioitu, mutta sitä kuitenkaan panna täytäntöön, niin tietysti niillä on eh, käytössään myös eh, ilon mekanismi, jonka kautta voi valituksia tehdä ja 24 artiklan pohjalta ilon yleissopimuksia voidaan saada asiantuntijoita myös paikalle. Nämä ovat sellaisia mekanismeja, joita ammattiliitot käyttävät, erityisesti Kolumbian tapauksessa niitä käytetään paljon, mutta tässä on kuitenkin aika monen haaste, joka on todettu näiden järjestöjen toimesta. Eli Latinasta Amerikasta tulee paljon valituksia. Se on valvonta elinten tärkein asiakas, eli paljon valituksia tulee, mutta työntekijät haluavat konkreettisia ratkaisuja omiin ongelmiinsa ja usein tällaisen ongelman ratkaiseminen vie vuoden, puolitoista vuotta, mutta työntekijä haluaa kuitenkin, että sen, että hän palkkansa maksetaan ja tässä mielessä eh, järjestö on auttanut erityisesti Kolumbia samanaikaiseksi riitojen ratkaisumekanismit kansallisella tasolla. Komissiossa Kolumbiassa on tämä eh, sekoitkomitea, jonka avulla näitä eh, ongelmia on ratkaistu suuri määrä. 2012-2017 yli 150 tapausta on käsitelty ja 60 prosenttia niistä menestyksellisesti. Eli on mahdollista tehdä töitä kahdella alalla. Ensinnäkin niin, että näille työntekijöille annetaan eh, tietoa ja pyritään todellakin toimimaan tietyllä toimialalla, ei vain tasolla Katsotaan Andien aluetta tai vaikkapa kukkien kasvatusta, eh, kaivosala, lapsityövoimaa. Siellä on kaikenlaisia eh, ongelmia. Onneksi Kolumbiassa on väkivalta vähentynyt. Ja sitten kolmas asia on se, että pitää vahvistaa työntekijöiden asemaa ja heidän järjestöjään. Jos nämä järjestöt eivät vahvoja, niin ei kannata yleissopimuksia vahvistaa tai ratifioida, koska sitten niitä ei pystytä todella panemaan täytäntöön maan sisällä tai kansainvälisesti. Ja Mercosurin liittyen haluaisin vielä sanoa, että jos ajatellaan näitä eroja niin kuin kollegakin sanoi, että tässä on niin suuria eroja, että yhdessä maassa nämä tahot ovat vahvoja, toissa taas ei, joissa maissa päästään eteenpäin, toissa maissa ei uskalta edistyä siksi, että on kovasti vastustusta näillä aloilla. Ja jos sitten menen näin kahteen kysymykseen, jotka esitettiin. Täällä kysyttiin parasta ratkaisua, eli ennen kuin vapakauppasopimus allekirjoitetaan, jos ilo ei sitä suosita tai jätä suosittamatta, onko sitten parempi toimia niin, että kaikki on ILO-välineiden mukaista, kaikki lainsäädäntö ja kaikki välineet, vai ensin pitäisi sitten tämä allekirjoitus ja sen jälkeen vasta lainsäädäntöä muokata. No olisi hyvä huomioida se, että valvontaelinten sihteeristö käsin on voitu havaita, että ILOssa halutaan, että hallitukset tekisivät selväksi sen, että niillä on poliista tahtoa ja ne ovat valmiita ryhtymään toimiin Katarissa, Bahrainissa, Kolumbiassa, Guatemalassa. Tämä on nähty. Eli minkälaisiin toimiin hallitukset ovat valmiita sitoutumaan liittyen kansainvälisiin työelämän sääntöihin. Ja tätä varten on etenemissuunnitelmia laadittu ja niissä on hyvin selkeät vaiheet, joita pitää noudattaa. Ja sitten tämä viimeinen kysymys, eli nämä vientiyritykset ja tuontiyritykset ja eh, työolosuhteiden kunnioittaminen. No, valvontaelinten kannalta voi sanoa, että mikään taho, pienyritys tai suuri yritys ei halua, että sitä mainitaan näissä valvontaelimissä. Eli kun jotain maata valvontaelin valvoo tai teidän työnne yhteydessä, niin on tärkeää, että käytäntö on yleissopimusten mukaista, olipa kyse pienestä tai suuresta sisäistä tai ulkoista tai vientiyrityksistä. Joskus vientiyrityksiä on helpompi näitä yleissopimuksia noudattaa, koska niillä on enemmän resursseja siihen, mutta mikään yritys ei halua, että siinä sellainen leima, että siellä ei työelämän sääntöjä noudateta. Tämä käy ilmi näistä raportista. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi rouva Shaw Baragan. Muchas gracias. Y muchas gracias también por las preguntas. Kiitoksia näistä kysymyksistäkin. Vastaan kahteen ensimmäisen espanjaksi. Ensinnäkin pk-yritykset. Selvästikin tuen, tuki pk-yrityksille on aivan keskeistä. PK-yritykset juuri ovat niitä, jotka eniten antavat työpaikkoja Euroopan unionissa, mutta myös Latinalaisessa Amerikassa. Lisäksi kun näiden pekoyritysten kanssa puhutaan tai kauppakamareiden kanssa, niin aina kuulemme, että rahoituksen pääsy on yksi merkittävimmistä esteistä ja sitä varten pk-yritykset eivät voi enempää kasvaa. Eli mitä sitten voimmekaan tehdä, jotta voisimme helpottaa sellaista rahoitusta, jota, joka on pk-yritysten helpommin saataville ja vielä pitkäaikaisempaa kuin tänä päivänä, niin kaikki tällainen olisi tervetulletta. Sitten pk-yritysten osalta ja heidän kan, niiden kansainvälistä kehittymisen osalta digitaalinen murros on hyvin tärkeä huomioida. Tähän viitattiinkin koko tämä asioiden internet, sähkökauppa, e-kauppa. Tämä kaikki tulee muuttamaan sitä tapaa, jolla pk-yritykset voivat tehokkaalla tavalla osallistua vapaakauppasopimuksiin. Toinen tärkeä asia Useinhan toki näistä rahoitetaan suuria hankkeita. Pekoyritykset usein ovat suurten yritysten alihankkijoita. Eli tässähän on kokonainen arvoketju, ja arvoketju on yhä globaalimpia, yleisempiä, yhä enemmän pekoyrityksiä on näiden suurempien takana. Sitten Kolumbian toimistosta olen oikein ilahtunut tästä kysymyksestä. Se on todellakin avoin ja toiminnallinen, mutta sitä ei ole vielä virallisesti avattu. Ja niin kuin usein käy, EIPn presidentti tai puheenjohtaja haluaisi tulla Bogotaan avaamaan tämä virasto virallisesti, mutta on aika vaikea löytyä kalenterista päivämäärää ja Kolumbiassa on ollut vaalitkin ja siksi ajattelimme, että jospa tilanne se rauhoittuu ja toivon, että vuoden loppuun mennessä voimme virallisesti avata tämä toimisto. Mutta toimisto on olemassa ja sieltä vielä kaksi asiaa. Se on Euroopan unionin edustuston mm, puitteissa, aivan kuten EIP, sekin avaa toimistoja kaikkialle Euroopan unionin edustustojen sisälle. Mehän saimme tässä paljon tukea ulkosuhdehallinnolta ja olemme saaneet myös paljon tukea Kolumbian hallitukselta. Joten siellä kyllä ollaan, mutta tällainen avaus seremoni vielä puuttaa sitten Kiina. No tämä onkin aika, aika herkkä kysymys. Kolme asiaa voin sanoa siitä. Miksi meistä tuntuu, että Kiina tai kiinalaiset yritykset tai Kiinan investointituella on, että siitä on hyötyä? Ensinnäkin heillä on pitkälle katsova näkö myös Eurooppalaisilla on tässä vaikeuksia. Me ajattelimme aina vaalikauden verran, hallitusten vaalikauden verran. Usein rahoitan hankkeita, jotka ovat 25 vuoden pituisia. Eurooppalaisille on aika vaikea hyväksyä ja ymmärtää, että jotkut investoinnit ja jonkun tyyppiset murrokselliset vai, vai, muutokset edellyttävät rahoitusta, jonka maksaa tämä sukupolvi ja vielä seuraavakin sukupolvi, koska seuraavakin sukupolvi hyötyy näistä nykypäivän investoinneilta. Eli aika ja tällainen, aja, tällainen sekvensointi onnistuu kinnallista paljon paremmin, tämän hienoa. Toisekseen sitten heillä on sellainen keskitetympi lähestymistapa kuin muille. He keskittyvät asioihin taitavasti. Jokainen elementti on asetettu pyrkimään samaan yhteen ja samaan tavoitteeseen, kun taas eurooppalaiset ovat vähän hajanaisempia. Ja sitten ne eri säännöt meillä, jos nyt poliittisen, poliittisesti korrekteja ollaan, niin, niin äh, meillä ei ole sama ymmärrys avoimuudesta, eikä siitä mitään hyötyä on vapailla kansainvälisille kilpailulle avoimille julkisille hankinnoille. Eli he tulevat tekemään tarjouksia urakoista ja rehoituksesta, työntekijöistä, koko tulevaisuudesta. Kun puhun näille hallituksille, kysyn, oletteko ihan varmoja, että saatte nyt jotakin tuloksia, koska ne näyttävät ehkä hyvältä, mutta pitää katsoa koko edinkaaren mitalta tuloksia. Kiina on esimerkiksi saattanut rahoittaa satamia useisiin maihin – Joskus nämä, näillä mailla ei ole varaa näihin saattaa minne Kiina tiesi sen. No sitten, äh, sitten ne maa ei voi maksaa sitä ja Kiina lähtee kotiin saattaa kaiken mukaansa. Kyllä meillä on todella erilaisia näkemyksiä näistä pitkän aikavälin vaikutuksista. Ja mm, tällaista tapahtuu ja olen nähnyt Afrikassakin, että yhä useammat ymmärtävät – että joskus tämä ei ole paras toimintatapa oman maan eri sukupolvia varten. Eurooppalaisten olisi pystyttävä organisoitumaan paljon paremmin tässä. Kiitoksia. think we will come back to this point, uh, I'm sure. Kiitoksia. Palaamme varmasti tähän vielä asiaan. Mutta sitten vielä herra Jörgensen. Kiitos. Otan nyt nämä kysymykset järjestyksessä esille. Ensimmäinen, onko nyt bananisektorilla Ecuadorissa orjuuteen viittavia olosuhteissa? Kyllä kuulin tämän syytöksen myös eilen. Tämä on mielestäni hyvin vakava syytös. Siihen ei pitäisi suhtautua kevyesti, mutta ei sellaista pitäisi myöskään kevyin perustein esittää. Kokouksissa, joita meillä oli viime vuonna, niin silloin tämä asia ei ollut esillä. Mutta meidän täytyy todellakin kiinnittää siihen huomiota. Se, mitä nyt ehdotin edustajalle, että hän nyt ajatteli niitä mahdollisuuksia kauppasopimusten kautta ottaa kantaa tähän hallituksensa kautta ja sitten yhdessä Peru Columbia Ecuador foorumissa, jossa sitten käymme kansalaisjärjestöjen kanssa vuoropuhelua – niin, seuraavan kokouksen aikana, joka on siis marraskuussa, hänen tulisi tämä asia siellä ottaa uudestaan esille. No sitten toinen kysymys edustaja Pinierolta, joka liittyi eh, vapakauppasomisten täytäntöpanon raporttiin. No tämä nyt on raportin toinen osa ja se, mitä me nyt olemme pyrkineet tekemään, on se, että yritämme saada täydellisemmän ja verrattuna verrattavissa olevan raportin tästä. Esimerkiksi kun ajatellaan etuskohtelua, me saamme siitä enemmän tietoa. Tämä on ongelma esimerkiksi Väli-Amerikassa, jossa meillä ei ole näitä etuskohtelu määriä. No sitten pyrimme myöskin standardisoimaan tietoja, että käytämme ainoastaan Eurostat-lukuja eri maissa ja pyrimme varmistamaan, että on myöskin vahvaa ja vahvaa ja riittävän laajaa raportointia sopimus, joiden kohdalla meillä ei ole raportointivelvollisuuksia. Chile ja Meksiko ovat tästä esimerkkejä. Chile ja Meksiko otetaan myöskin mukaan raportin näistä vanhoista sopimuksista. Ja totta kai haluamme, että ne ovat mahdollisimman täydelliset, kaiken kattavat ja että siellä on myöskin raportointia kestävästä kehityksestä, koska meillä on tähän velvollisuus myöskin sopimusten täytäntöönpanoasetusten asetuksen kautta. No sitten vastaus Gras van der Heinzin esittämään kysymykseen. Eli että tarvitaan vahvempaa toimeenpanoa kauppa- ja kestävän kehityksen osalta. Me olemme hyvin tietoisia kahdesta asiasta. Me olemme tietoisia tarpeesta tehdä enemmän ja käyttää enemmän resursseja – ja tulemme tämän tekemään. Ei ainoastaan, että ryhdymme toimenpiteisiin, vaan haluamme myöskin varmistaa, että näissä maissa järjestetään enemmän tapahtumia ja että vuoropuhelu ja kansalaisyhteiskunnan mahdollisuus osallistua toteutuu. Ja olemme myöskin tietoisia teidän parlamentin toiveista äh, ryhtyä vahvempiin toimenpiteisiin ja tässä yhteydessä teidän pitäisi nähdä tämä 15 kohdan suunnitelma, joka on hyväksytty, joka on siis vahvistettu. Ja tämä on se, miten nyt tässä asiassa edetään yleensä ottaen. Ja nyt katsomme sitten, miten toimeenpanemme tämän suhteessa latinalaiseen Amerikkaan. Ensimmäinen kokous meillä oli viime viikolla kokous Väli-Amerikan osalta – ja me pääsimme sopuun Väli-Amerikan kanssa, että meidän täytyy tehdä enemmän ja täytyy sopia toimintasuunnitelmasta ja nyt katsomme sitten, miten voimme varmistaa, että myöskin Perun ja Kolumbian osalta to- toimenpiteisiin ryhdytään. Ja sitten marraskuussa meillä on seuraava kokous ja sitten voisimme myöskin ottaa kansalaisyhteiskunnan mukaan näihin perukysymyksiin koska siellä nyt sitten on viitattu siihen, että Peru ei velvoitteitaan noudata. Eli tässä on mielenkiintoinen esimerkki siitä, miten kansalaisyhteiskunta voi vaikuttaa entistä enemmän tähän. No sitten, onko EU-valtuuskunnille jotakin ohjenuoroa? No, ne ovat komission ja ulkosuhdehallinnon tärkeä osa osa sitä, mitä me teemme, eli mitä esimerkiksi on tehty kaupan osalta Kolumbiassa, niin se on tietysti osa niitä tuloksia, joita me olemme tehneet päivässä, No, teemmekö yhteistyötä ulkosuhdehallinnon kanssa? No, meillä on erinomaiset työolosuhteet. Kestävä kehitys ei liity ainoastaan kauppaan politiikkaan. Joskus nämä ovat erilliset asiat se, että onko meillä nyt kestävää kaupankäyntiä tai mahdollisuuksia PK-yrityksille tällä alalla. Ja joskus nämä ovat erilliset. Esimerkiksi kun näitä on erillisiä aloitteita rauhanprosessien osalta, joskus ne ovat yhteisiä. Yksi aloitteesta Kolumbiassa on kauppasopimus rauhanprosessin osalta. Katsomme, että miten kauppasopimus voi vaikuttaa rauhanprosessiin. Meidän ei tulisi myöskään unohtaa, että tässä nyt on kaksikertainen hattu edustustoilla, siis edustavat sekä komissiota ja ulkosuhdehallintoa. Kiitoksia, että sain osallistua tähän. Thanks a lot and you can... Paljon kiitoksia. Ja vakuutit minut siitä, että elämme täydellisessä maailmassa. Kiitoksia paljon tästä. Kiitokset kaikille panelisteille. Tämä oli todella intensiivinen kuulemistilaisuus. Ja täällä oli paljon mielenkiintoisia asioita. Aha, siellä oli lyhyt puheenvuoropyyntö. Muchas gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Jos sallitte, minä olen Perun suurlähettiläs. Y si eh, me diera usted un minuto, yo Jos saisin minuutin aikaa, niin voisin ehkä puhua parista kolmesta seikasta, jotka liittyvät seikkoihin, jotka täällä on otettu esille. On mainittu tiettyjä ongelmia minun maastani. Ja haluaisin erityisesti nyt viitata tähän eh, kotimaan neuvontavaan ryhmään, Domestic Advisory Group, ja tämä on teidän sydäntänne kovin lähellä. Artiklan 281 mukaan Euroopan unionin kanssa tehnyt vapakauppasopimuksesta. Siellä sanotaan, että kukin eh, osapuoli on yhteydessä niihin komiteoihin, jotka ympäristön tai kestävän kehityksen alalla eh, ovat olemassa, jos näitä tällaisia ryhmiä tai komiteoita ei ole, niin ne pitää perustaa kunkin maan lainsäädännön mukaisesti. Minun maassani on useampi tällainen ryhmä, jotka käsittelevät näitä asioita. Mainitsisin ne yleisesti ottaen. Meillä on kansallinen työneuvosto, meillä on työterveysneuvosto ja biologisen monimuotoisuuden neuvosto ja seikka, jonka italialainen ystävämme mainitsi, on, että näiden ryhmien johtoasema on olennainen joskus valtio tämän hoitaa ja näin ei pitäisi olla. Ja siksi minä halusin sanoa, että juuri muutama viikko sitten Perun viranomaiset, erityisesti Perun työministeriö on tehnyt ehdotuksen, jotta kansallinen työneuvosto, jossa on eniten mukana sekä työnantajat että työntekijöitä, saisi puheenjohtajakseen henkilön, joka ei mitenkään ole kytköksissä valtion. Tämä on askel oikeaan suuntaan. Me emme tulkitse 281 artiklaa niin, että pitäisi perustaa erityinen DAC juuri sen mallin mukaisesti, jota jotkut, jota jotkut toivoisivat, vaan kukin Eh, osapuoli oman lainsäädännön mukaisesti panee pystyyn jonkunlaisen palvelun, jossa nämä seikat käsitellään. Ne ovat kyllä merkittäviä meidänkin mielestä. Ja vielä yksi seikka. Ei tällaista rajoitusta ole olemassa ja tämä käy ilmi siitä, että teillä on valitus, jonka moni kansalaisjärjestö on esittänyt ja jota komissio tarkastelee ja myös Perun valtio. Ja tämä osoittaa tuntosti sen, että työntekijät ja ammattiliitot pystyvät käyttämään vapakauppasopimusta ja että näin tehdäänkin. Kiitos, että sain puheenvuoron. Of course no, this one... Paljon kiitoksia. No tämä nyt ei ollut mikään perukuuleminen. Meillä on seuraava kohta. Eli siis Euroopan unionin sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen täytäntöönpano, josta me puhumme tästä. Ja sitten tässä voidaan käydä keskustelua työllisyysministerin kanssa. Mutta kyllä tässä nyt kehitys on menossa oikean suuntaan. Joten kiitoksia paljon ja kiitokset vielä kerran panelisteille tästä hedelmällisestä keskustelusta ja olen varma, että keskustelut tulevat jatkumaan niin, että voimme edelleen parantaa sopimusten nykyaikaistamista ja täytäntöönpanoa. Paljon kiitoksia. This leads me to the next point. Nyt sitten pääsen seuraavan kohtaan. Viisi vuotta vanhan Kolumbia perusopimuksen täytäntöönpano ja esittelijämme tälle mietinnölle on edustaja Fisas ja annan hänelle puheenvuoron. Muchas gracias, eh, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä vapaa kauppasopimus Kolumbian ja Perun kanssa eh, on sopimus, jota on väliaikaisesti sovellettu viisi vuotta. Nyt onkin hyvä hetki arvioida tilannetta ja sen täytäntöönpanoa. Sopimus allekirjoitettiin Brysselissä 26. kesäkuuta 2012 ja sitä on Perun kanssa sovellettu 2013 maaliskuusta asti ja Kolumbian kanssa tämän vuoden elo, äh, vuoden 2013 elokuusta alkaen. Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiseksi 2012 11. joulukuuta. Varmasti kaikki muistatte sen, että 2017 ensimmäinen ensimmäistä Ecuador tuli mukaan ja näin ollen sen geostrateginen ja kaupallinen arvo lisääntyi kauppasopimusten täytäntöönpano on tälle valiokunnalle ja Euroopan parlamentille prioriteetti, mutta on tärkeää valvoa kauppasopimuksia ei ainoastaan neuvottelujen aikana, vaan myös täytäntöönpanon aikana. Eilen, kuten aikaisemmin täällä todettiinkin, meillä oli kokous valvon, Andien maiden valvontakomitean kokous ja siellä keskustelimme komission kanssa ja joidenkin banaanialan sidosryhmien edustajien kanssa. Olemme keräämässä myös kentältä tietoa. Intan valtuuskunta matkusti Kolumbian Perun tämän vuoden helmikuun puolessa välissä ja tulokset ovat täytäntöpanokertomuksessa mukana. Viime viikolla sihteeristö jakoi mm, komission virallisen asiakirjan. Valitettavasti en ollut mukana tällä matkalla operaatioiden leikkauksesta johtuen. Tänään keskustelemme kertomuksesta koskien Kolumbian, Perun ja Euroopan unionin kauppasopimusta. Meidän tämänpäiväisessä keskustelussa tulen esittämään yleisiä ajatuksia mietinnöstä, jonka tulen esittelemään seuraavassa kokouksessamme 26. syyskuuta. Tarkoituksena on tässä valiokunnassa äänestää siitä marraskuussa. Hyvät kollegat, olen sitä mieltä, että menemme oikeaan suuntaan sopimuksen täytäntöönpanossa, kuten puheenjohtaja Lange sanoi lasi on puoliksi täynnä, vaikka kahdenvälinen sopimus ei ole lisännyt, kahdenvälinen kauppa ei ole lisääntynyt, mutta sopimuksessa on pystytty kieltämään, estämään nämä tietyt negatiiviset seuraukset kansainvälisessä kaupassa. On saatu aikaan taloudellista vakautta, uudistumista ja viennin monimuotoistumista Kolumbiaan ja Perun Kauppavirrat ja investointivirrat ovat myönteisiä yleisesti ottaen ne hyödyttävät molempia osapuolia. On todettava, että maataloustuotteiden vienti on merkittävästi eh, lisääntynyt molempiin maihin. Tämän sopimuksen täytäntöönpano on ollut merkittävä väline, jolla on parannettu pääsyä näille markkinoille eurooppalaisia yrityksiä ajatellen ei ainoastaan tullien poistamisen myötä, vaan myös siksi, että on vähennetty kahdenvälisiä kaupan esteitä Saamme yksityiskohtaisempia lukuja pian komissiolta koskien kauppaa ja inv- kaupan ja investoinnin virtoja. Toivon, että saamme tietoja myös siitä, kuinka tämä sopimus on vaikuttanut pk-yrityksiin. Vuotuisesta komission täytäntöpanokertomuksesta vedämisen johtopäätöksen, että tämä, tällä sopimuksella on ollut hyvin myönteisiä vaikutuksia kolumbialaisille ja perulaisille yrityksille. Kolumbiassa 2002 yritystä vei Euroopan vuonna 2016 Niitä oli vain 1655 neljä vuotta aikaisemmin. Perun järjestön mukaan sopimuksen tekemisen jälkeen yli 2000 yritystä on tuonut Euroopan tavara. Mikä sitten Euroopan tavalla, onko meillä lukuja saataville? Kaikkien kauppasopimusten kohdalla on erityisiä tilanteita, tällaisia kauppaa hiertäviä esteitä. Näitä tulemme työstämään mietinnössä ja on tehtävä työtä niiden estämiseksi. Esimerkiksi voisin mainita tiettyjen alkuperämerkintöjen tilanteen kestävän kauppaa Kolumbian ja Perun kanssa ja on lisääntynyt ja se on ollut hyödyllistä. Euroopan parlamentille on erittäin tärkeää, että kansainvälistä työlainsäädäntöä ja ympäristölainsäädäntöä täysin noudatetaan – Olemme sitä mieltä, että kauppasopimukset ovat poliittinen väline, jolla voidaan parantaa olosuhteita kumppanimaissamme. Toisaalta eh, on tärkeää pyrkiä suojelemaan yrityksiä Euroopassa eh, epälojaalilta käytännöltä, sosiaaliselta polkumyynniltä ja muuta. Euroopan unioni on pyytänyt Kolumbian perun hallitukselta toimintasuunnitelmia koskien kestävän kehityksen edistämistä ennen kuin sopimuksen suostettiin. Molemmat maat esittelivät tällaisen. Minun mielestäni tämä heijastelee heidän haluaan suojella näitä alueita. Ja he esittelivät siis nämä alueet. Nämä ovat ainoita maita, joilta Euroopan parlamentti on vaatinut etenemissuunnitelmaa – ennen, anta, ennen kuin se antaa hyväksymisensä kauppasopimukselle mietinnössä, niin tutkin, kuinka näitä toimintasuunnitelmia koskien ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä on täytäntöönpanto. Sekä Kolumbia että Peru ovat myönteisellä tavalla edistyneet paljon. Ilman sopimusta luultavasti olisi edistystä ollut vähemmän. Ei pidä kuitenkaan unohtaa sitä, että paljon vielä tehtävää. Esimerkiksi korruption torjunnassa, ympäristön suojelussa, ihmisoikeuksien, työoikeuksien parantamisessa, erityisesti yhdistymisen vapauden, työsuojelutarkastusten tarkastusten ja epävirallisen työn osalta Peruussa lähes 73 prosenttia ja Kolumbiassa 58 prosenttia on tällaista epävirallista työtä. Sitten myös lapsityö on ongelma. Meidän on ymmärrettävä, missä olosuhteissa nämä maat ovat olleet, ja on selvää, että jos sovellamme eurooppalaisia standardeja, niihin niin tilanne ei ole ihan teidinen, mutta meidän on kannustettava näitä Andien maita niin, että jatkavat työtä hyvään suuntaan ja tietävät, että he voivat, ne voivat luottaa Euroopan unionin apuun. Toinen tärkeä asia Euroopan parlamentille koskee näitä kotimaisia neuvoantavia ryhmiä, niiden perustamista. On tärkeää, että ne ovat todella riippumattomia sopimuksen täytäntöönpanon valvomisessa ja vuoropuhelun lisäämiseksi kansallisyhteiskunnan kanssa. Haluaisin onnitella Kolumbiaa sen päätöksestä perustaa tällainen sisäinen kuulemisryhmä, joka on riippumaton hallituksesta riippumatta on myös 98 työsuojeluvalvojia, jotka valvovat työlainsäädännön täytäntöpanoa. Haluaisin kannustaa perua jatkamaan tällä työllä. Nyt suurrahettelässä puhuikin tästä asiasta ja tällä linjalla mennään. Lopuksi haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää on se, että Kolumbia on no, liittynyt 30. toukokuuta VTO. VTO onnitteli Kolumbiaa ja nyt siteraan huikaisevista uudistuksista esimerkiksi oikeusjärjestelmässä ja, mm, ja työmarkkinoiden virallistamisessa. Kolumbia on edistänyt merkittävästi ha- valtion hallitus, yritysten hallinnoinnissa ja, ja VTOn korruption juurimisessa ja li, lista jatkuu. OECDn mukaan siis. Haluaisin kiittää näistä kommenteista ja haluaisin todella tehdä työtä eri poliittisten ryhmien kanssa tässä tärkeässä asiassa. Kiitoksia. Gracias uh, for the S&D. Kiitoksia. STN nimissä puheenvuoro Saima Makulaada. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Perun suurlähettilään ja myös Kolumbian suurlähetystön edustajat. Oli oikein hyvä kuulla kaikki se, mitä senior Fisas tässä sanoi täytäntöönpanon raportista. Minäkin olen valmis työskentelemään tällä tavalla, kun tämä raportti saadaan, niin sitten voidaan katsoa, pitääkö sinne jotain tarkistuksia tehdä, mutta kyllä tämä lähtee liikkeelle ihan oikeasta näkökulmasta ja on tärkeää antaa tunnustusta sille, mitä kaikkea on pystytty tekemään sen sopimuksen pohjalta, joka Kolumbian ja Perun kanssa on allekirjoitettu. Ja näin ollaan päästy niiden tavoitteiden suuntaan, joiden on pyritty. Ja sen lisäksi pitää miettiä, mitä on vielä tehtävä, jotta nämä tavoitteet voidaan aivan täysin saavuttaa. Ja tässä mielessä ottaisin ehkä asian josta aikaisemminkin olen puhunut. Olisi hyvin tärkeää, että sekä kolmenta perun sopimuksiin otettaisiin mukaan sellaiset välineet, jotka löytyvät jo Meksikon sopimuksesta. Siellä se on ensimmäistä kertaa, että PK-yrityksiä autettaisiin niin, että on yksi e, ainoa luukko, josta apua annetaan. Ja tällä tavalla PK-yritykset voivat todellakin näistä sopimuksista hyötyä. On myös tärkeää antaa tietoa sekä eu yrityksille että Perussa ja Kolumbiassakin, jotta yhä useampi yritys pääsisi tähän mukaan. En nyt halua lähteä enää toistamaan, mutta on tärkeää, että tässä täytäntöönpano raportissa nähtäisiin, miten kansalaisyhteiskunta on voinut osallistua, niin kuin Vera eh, Juliana tuossa aikaisemmin jo sanoi, voin siihen yhtyä. Eli on myönnettävä, että vuoropuhelu kansalaisyhteiskunnan kanssa on tärkeää, kun näitä sopimuksia pannaan täytäntöön, sillä kauppasopimusten tarkoitus on parantaa ihmisten elinolosuhteita ja työskentelyolosuhteita ja myös kilpailutilannetta ja sen takia tärkeimpien toimijoiden on näistä asioista tiedottaa. Meidän pitää katsoa, millä tavalla tämä onnistuu ja tätä myös kansalaisyhteiskunta meiltä odottaa. Eli mielenkiinnolla odotan tätä luonnosta ja sitten olen mukana mietintöä laatimassa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Sahradil. Kiitos puheenjohtaja. On suuri ilo seurata tätä ensimmäistä täytäntöönpanoraporttia. Itse henkilökohtaisesti olen ollut mukana tässä jo melko pitkään – ja olin täällä silloin, kun nämä sopimukset syntyivät. Joten todellakin on suuri ilo nyt nähdä, että niitä pannaan jo toimeen ja mahdollisuus myöskin arvioida ensimmäisiä käytännön tuloksia. No Kolumbian tapauksesta kaupan vaikutukset tähän mennessä. Jos vertaamme tätä esimerkiksi EUn ja Etelä-Korean väliseen vapakauppasopimukseen. Kauppaluvut olisivat ehkä voineet olla paremmat, sillä ensimmäinen sopimus oli välittömästi menestys. Ja tässä tapauksessa nyt ehkä tämä hiukan pitkittyy. potentiaali on valtaisa, koska Kolumbia on latinalaisen Amerikan toiseksi väestörikkain maa. Se on hyvin rikas ja väestö siellä on hyvin nuorta ja dynaamista totta kai. Meillä on täällä positiivisia tuloksia. Vienit Kolumbiaan täältä ovat kasvaneet ja myöskin tuo monimuotoistuminen on myöskin lisääntynyt, eli enemmän maataloustuotteita on viety ja myöskin EU-yritysten investoinnit ovat lisääntyneet. Meidän täytyy kuitenkin vahvistaa tietoisuutta tästä sopimuksesta molemmilta puolilta. Yritysten täytyy oppia, miten he voivat hyötyä tästä sopimuksesta, varsinkin pk-yritykset, koska potentiaali, potentiaalia ei ole hyödynnetty riittävästi ainakaan vielä. Tässä on joitakin erityisongelmia EU-yritysten kohdalla – Nämä ovat tullin ulkopuolisia ongelmia, esimerkiksi liiallinen verotus, alkoholi, tuotteiden osalta hallinnollinen taakka on suurta, eikä myöskään ole helppo äh, saada näitä julkisiin hankintoihin liittyviä tarjouksia. No Perun puolelta me olemme saaneet hiukan sekalaisia tuloksia Aivan aluksi kauppa jopa väheni silloin, kun sopimusta toimenpantiin ensimmäisenä vuonna, mutta nyt näemme kuitenkin myönteisen puolen. Kauppa on lisääntynyt 2017. Vienti on monimuotoistunut edelleen ja ne tuotteet, joilla on lisäarvoa, niiden vienti on lisääntynyt. Ja Peru on kyllä tämän sopimuksen voittaja, koska ylijäämä on merkittävää ja tämä on tietysti EUlle haaste, koska sen potentiaali on riittävästi käytetty ja EU-yritykset eivät vielä tiedä, mitä etuja tällä sopimuksella on. Meidän täytyy saada ne tietoiseksi tästä. Meidän täytyy saada tämä sopimus toimimaan paremmin, varsinkin EUn puolelta. Tässä lyhyesti pähkinän kuoressa nämä huomioni ja todellakin odotan innolla tuota mietintöluonnosta ja mielelläni teen yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa myönteisen ja kaikille hyväksyttävissä olevan mietinnön parissa. Kiitos. Kiitoksia edustaja Scholz. Kiitos puheenjohtaja. Voin vain olla samaa mieltä kollegojen kanssa, kun he sanovat, että he todella suurella mielenkiinnolla odottavat tuota kirjoitettua mietintöluonnosta, koska mielestäni tämä sopimus on ollut tämän valiokunnan työn keskipisteessä hyvin pitkän aikaa ja me olemme käyneet lukuisia keskusteluja kauppaan liittyvistä kysymyksistä, mutta myöskin poliittisista kysymyksistä, joita tähän sopimukseen liittyy. No tämä nyt sitten vie minut takaisin näihin haasteisiin, jotka todennäköisesti, ja tämä oli yksi suurimmista opeista, joita voisimme nyt tästä saada, kun ajatellaan valtuuskuntaa. Eli linkki kauppayhteistyön ja tämän kauppasopimuksen tekijöiden ja rauhanprosessin välillä on asia, jonka kaikki ovat ottaneet esille. Ja tämä johtaa minut sitten siihen ongelmaan, että mahdollisesti, no ehkä tämä pitäisi myöskin sisällyttää tuohon mietintöluonnokseen, että yhteiskuntien pirstoutuminen, eli ne, jotka asuvat pääkaupungeissa tai kaupungeissa, ja ne, jotka asuvat maaseutualueella, niin totta kai he suhtautuvat kauppasopimukseen eri tavoin. Ne, jotka eivät ole hyötyneet maaseudun uudistamisesta tai siitä, että löytäisivät jotakin korvaavaa kokapensaan viljelyyn. Tämä on yhteiskunnallinen ulottuvuus siis tässä, eli tarkoittaa sitä, että kun me nyt sitten arvioimme, että mitä näissä viidessä vuodessa on tapahtunut, niin meidän täytyy pohtia myös sitä, miten me jatkamme tällaisen kauppasopimuksen toimeenpanoa, jotta tämä hyödyttää kaikkia, koska kaikki pohtivat, että miten tämä hyödyttää minua, perhettäni, tulevaa sukupolvea. Ja, ja tämä vaikuttaisi myöskin siihen, että EUsta tulisi oikeudenmukainen kumppani Perulle ja Kolumbialle. Meidän pitäisi niin ikään katsoa TSG-lukua. Me olemme oppineet paljon, puhuimme monitorointiryhmässä eilen. Ja tänäänkin osittain on jo mainittu epävirallinen sektori on yksi suuri syy sille, että kehitys ei ole ollut yhtä nopeaa kuin se voisi olla. Tämä voisi olla myöskin tärkeä asia lähetystöille, että tarjoisivat meille jatkuvaa tietoa näiden rakenteiden ylitse pääsemisestä, koska mainitsitte, että OECDn jäsenyys Kolumbialle on tärkeä askel eteenpäin, mutta se tarkoittaa myös, että me olemme menettäneet tiedyn, tietyn tavan kuvata tätä tilannetta ja päästä tästä tilanteesta eroon. Ehkä voisimme sisällyttää tällaisia pohdintoja ja huomioita tähän mietintöön oman ryhmäni puolesta. Voin ilmaista suurta kiinnostusta tehdä, tehdä yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa, jotta voimme tätä mietintöä kehittää edelleen ja katsoa, että missä nyt parannusta tarvitaan tai onko meillä kenties jo kaikki asiat jo ratkaistuina tällä hetkellä. Suhtaudun hyvin optimistisesti puheenvuoron jälkeen siihen, että kaikki nämä, nämä asiat, joista viimeisten kuukausien ja vuosien aikana on keskusteltu, niin sopimuksen täytäntöönpanovaiheessa niitä tulisi pohtia. Ja toivottavasti myös voimme sanoa, että valiokunnan täytyy velvoittaa itsensä siihen, että se on jatkuva täytäntöönpanon valvoja tai tarkkailija, että ei ainoastaan niin, että viiden vuoden välein palaamme tähän, vaan että löydämme sellaisia menettelyjä, jotta jatkuvalla tavalla ja myöskin, että voimme kauppapääosaston kanssa käydä keskustelua ja komission EADn kanssa, kun arvioimme, että mitä hyötyä sopimuksesta on ja missä meidän tulee tehdä parannuksia tällaisessa sopimuksessa. Paljon kiitoksia. Tämä oli hyvin kohtelias keskustelu. Toivoisin, että näin olisi aina täällä valiokunnassa, mutta periaatteessa me olemme kyllä melko mukavia toisillemme tämän valiokunnan etuja. Herra Jörgensen. Thank you very much. Uh, Kiitos oikein paljon. Joitain lyhyitä kommentteja minulta. Voin yhtyä edustaja Fisasiin siltä osin, että lasi on tässä puoliksi täynnä. Eli me olemme tehneet paljon, mutta tekemistä on vielä jäljelläkin. Eli emme voi levätä lakrillemme ja näin ei myöskään toinen osapuoli voi tehdä. Tämä pitää pitää mielessä tässä sopimuksessa ja sen täytäntöönpanossa. Se etenee, jos molemmat näin haluavat tehdä ja jos tämän pannaan tarpeeksi resursseja. Eli tämä on selvästikin kumppanuus näiden maiden kanssa, joka tässä on kyseessä. Jos katsoo näitä lukuja, niin pinnallisesti voisi sanoa, että tämä sopimus ei nyt kovinkaan hyvin toimi. Voidaan sanoa, että kauppa ei ole lisääntynyt niin nopeasti kuin Korean kanssa tai muiden sopimusten osalta. Mutta jos tätä katsoo, niin voidaan todeta, että EUn maataloustuotteiden vienti on 95 prosenttia lisääntynyt 2017 vuoteen mennessä ja Peru on 75 prosenttia samana aikana viime vuonna. Ecuadorin vienti kasvoi valtavasti EU-sta. Ja vaikka raaka-aineiden vienti näistä maista EUhun on vähentynyt, samalla pitää paikkansa, että Kolumbian maatalousvienti on kasvanut EU 42 prosenttia ja Perukin yli 30 prosenttia ja tässä mielessä nämä maat ovat vähemmän riippuvaisia ainoastaan raaka-aineiden viennistä ja voitu viedä sellaisia tuotteita, jotka ovat ihmistyövoiman osalta intensiivisempiä. Eli kyllä tässä on selvästi hyviäkin tuloksia – Olemme saaneet myös jotain markkinoille pääsykysymyksiä ratkaistua. Kolumbian osalta on ratkaistu pääsy julkisiin hankintoihin Monakon liittovaltion alueella ja sitten myös ongelma, joka liittyi alkoholijuomiin, saatiin ratkaistua. Tässä oli diskriminoivaa lainsäädäntöä ja Kolumbiassa on myös muutettu politiikkaa ja Ecuadorissa äskettäin saatiin hyviä tuloksia kun siellä on vedetty pois viime vuonna käyttöön otettu tullipalvelun maksu ja perussakin on jotain eh, terveys- ja kasvinsuojelutuotteiden asioiden asioita edistetty, mutta jollain aloin pitää vielä edistyä. Esimerkiksi liha-alalla meillä on ongelmia liittyen Peruun, kaiken kaikkiaan myös Ecuadorin tältä alalta ja sitten suorat kuljetukset ja maantieteelliset alkuperämerkinnät ja sitten meillä on myös perussa tällainen syrjivä vero, joka suosi paikallisia alkoholijuomia ja myös kestävä kehitys. Ja kuten sanoin, tähän kaikkeen aiomme keskittyä jatkossa Meillä on myös edistystä tapahtunut. Kolumbian kanssa siellä on nyt eh, kansallinen neuvontava ryhmä, mutta nyt odottelemme eh, kaupungin kestävän kehityksen alan alkomitean mm, tapaamista marraskuussa ja aiemmin miettiä sitä, miten nämä kuulumismekanismit eri maissa toimivat. Ecuador tietysti vasta on nyt ensi vaiheessa, mutta kolmessa perussa jonkun verran kokemusta ja pitää tätä substanssia tarkastella. Ja katsoa, noudatetaanko näitä sitoumuksia. Ja loppukommenttina sanoisin vielä, että tämä on nyt sellainen vene, jossa yhdessä ollaan. Molemmat osapuolet haluavat, että sopimukset onnistuvat hyvin – niissä onnistutaan hyvin ja tämä onnistuu ainoastaan silloin, kun eh, molemmilla on tällainen eh, lähestymistapa, että menestystä halutaan. Kiitoksia. Nyt sitten Kolumbian suurlähetystön edustaja Rova Adriana Vargas saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Maailmassa, jossa yhteiskuntien yhteen törmäykset ovat jatkuvan tilanne on suuri uutinen, että Kolumbiassa on päästy loppuun tämän yli 50 vuoden konfliktista, jossa jäi 8 miljoonaa uhria ja 250 000 kuoleman tapausta. On hienoa, että tästä aseellisesta konfliktista on päästy eroon. Tässä on keskitytty myös muutoksiin, joita tarvitaan, jotta voidaan muuttaa niitä olosuhteita, jotka ovat ruokkineet väkivaltaa viime vuosikymmeninä. Siksi käsittelemme muun muassa maaseudun kehittämistä, poliittista osallistumista, laittomia viljelyksiä ja sitä, kuinka voisimme suojella uhrien oikeuksia. Muistan, muistutamme myös tästä alueellisesta lähestymistavasta. 16 suurta kehitysprojektia on jo alkanut alueille, joihin konflikti pahimmin osin, yli melkein kolmasosa alue, maan alueesta – Sopimuksen pääseminen oli hyvin vaikea, mutta nyt saa haasteet ovat vielä suurempia, nimittäin sopimuksen täytäntöönpano. Toisin sanoen, kuinka voidaan saada toimimaan kaikki nämä ohjelmat ja kuinka voimme eh, saada nämä kaikkein eniten kärsineet alueet mukaan valtion toimintaan. Viisi vuotta tulee pian kuluneeksi vapakauppasopimuksen väliaikaisesta sopimuksesta. Se on auttanut talouttamme ja vahvistanut siteitä maiden kanssa, jotka jakavat samat demokraattiset arvot, vapaakaupan ja oikeusvaltion periaatteet. Näin ollen meillä on nyt suuri mahdollisuus asettaa kauppa rauhan palvelukseen, kun saamme vastaan lisäsijoituksia, joiden kautta voimme tehdä taloudesta jouhevampaa ja auttaa näitä alueita. Myös toisinpäin tämä toimii. Näiden alueiden tuotosten olisi myös hyödynnettävä kansainvälistä kauppaa. Suurlähetystössä olemme puhuneet tästä kauppasopimuksen ja rauhansopimuksen liittona. Tämä on todellinen mahdollisuus rakentaa siltoja, jotta kaikki voitamme. Meidän olisi katsottava, missä olemme menossa täytäntöönpanon tarkastelussa, kuten aikaisemmin sanottiin, loppu tulemaan varsin myönteinen. Tämän tunnusti viime viikolla myös Euroopan komissio puheenvuorossaan VTOssa, kun se arvioi sopimuksen Kolumbian kanssa. Euroopan unioni on edelleen toiseksi tärkein Kolumbian viennin kohde 14 prosenttia kaikista viennistä vuonna 2016 Yhdysvaltojen jälkeen. Se on kolmas tuotteiden tuoja Kolumbian Yhdysvaltojen Kiinan jälkeen 5 prosenttia kaikista tuonnista on huomioitava, että 78 prosenttia Kolumbian hedelmäviennistä suuntautuu Euroopan unioniin. PK-yritykset hyötyvät tästä sopimuksesta. Vuoden 2017 aikana 100, 1150 yritystä vei tavaroita Euroopan unioniin – ja summa oli yli 10 miljoonaa dollaria. 228 pekoritystä ja yli 500 mikroyritystä on ollut mukana viime vuonna 11,3 prosenttia kaikesta energiaa. Kaikesta tästä myynnistä tuli PK-vientiyrityksiltä. Olemme vakuuttuneita siitä, että potentiaalia on vielä paljon enemmän ja meillä on nyt uusia mahdollisuuksia rauhan sopimuksen myötä. Mutta mitä tulee sitten sopimuksen täytäntöpanon edistymiseen, voidaan nähdä, että eteenpäin on päästy näissä alakomiteoissa, kuten äh, terveys- ja kasvinterveystoimissa. Siinä on saatu aikaan hyvää viestintää terveysviranomaisten kanssa ja luotu yhdennetty menettely koskien eurooppalaista tuontia. Ja tärkeimmät maataloustuotteet Euroopan unionin kanssa on otettu myös mukaan. Kolumbia on pitänyt kiinni sitoumuksistaan koskien markkinoille pääsyä, mukaan lukien liikkeet rekat ja tekijänoikeudet muissa alakomiteassa olisi vielä päästävä enemmän eteenpäin. Tämä pätee esimerkiksi kaupan helpottamisen komitea. Siellä tarvittaisiin kunnianhimoisempi ohjelma ja myös tekijänoikeuksien osalta 117 eurooppalaista mantelista merkintää on rekisteröity, kun sopimus oli voimassa. Kolumbialaisia ei ole suojeltu vieläkään. Mitä sitten tulee sopimuksen hyödyntämiseen, haluaisin tuoda esille kaksi haastetta. Ensinnäkin nämä tuulikiintiöt, niitä on kahdeksan ainoa, jota Kolumbia merkittävällä tavalla käyttää, koskee ruokosokeria 85 prosenttisesti. Toisaalta meillä on haasteita, jotka liittyvät meidän tuotteidemme vastaanottoon Euroopan unionille koskien maatalous- ja elintarvikkeita. kuulumpia ymmärtää, että Euroopan unionin on asetettava tiettyjä terveysstandardeja koskien arkaluontoisia aineita, mutta ne edellyttävät hyvin määriteltyjä pelisääntöjä. Me haluamme noudattaa näitä standardeja, mutta haluamme lisää ymmärrystä vaikeuksiemme kohtaan, niin että voisimme saavuttaa nämä standardit. Haluaisimme myös lisäteknistä apua kaakaon kadmium on hyvä esimerkki. Mikään viljelyskasvi selkkauksen jälkeen ei ole tärkeämpi kuin kaakao. Kuitenkin vil- vie- ja me vaikuttavat vakavasti nämä standardit, jotka tulevat voimaan ensi vuonna. Toinen esimerkki olisi palmuöljy. On pakko mainitu, mainita, että olemme hyvin huolissamme Euroopan unionin päätöksistä koskien tätä tuotetta. Sama kuin kadmiumin kohdalla olemme huolissamme luonnonresurssien kestävyydestä, mutta uskomme, että se perustelu, jota on käytetty, sitä ei voida soveltaa Kolumbiaan. Siellä palmun viljelijä on harjoitettu ilman yhtään metsäkatoa. Meidän ongelmaamme onkin onkin se, että meillä on vielä paljon konfliktin jälkeisiä alueita. Tulemme jatkamaan näiden alueiden käyttöä ja, suojel- ja ympäristön suojelua. Meillä on myös WWFn ja muiden järjestöjen kanssa hankkeita, joiden avulla näillä alueilla luonnon monimuotoisuus on elpymässä. Olemme vakuuttuneita siitä, että tässä on kyllä voittamisen mahdollisuuksia kaikille osapuolille, erityisesti ympäristölle. kestävän kehityksen sopimuksen osasto 9 on saatu valmiiksi. Olemme tyytyväisiä tästä yhteistyöstä. Olemme päästäneet merkittävästi eteenpäin vuoropuhelussa kansalaisyhteiskunnan kanssa, kuten täällä aikaisemmin mainittiin, niin on perustettu täysin riippumaton neuvoantava ryhmä. En nyt mene yksityiskohtiin koskien edistysaskelia työlainsäädännössä, mutta haluaisin tuoda esille sen, että ensimmäistä kertaa historiassa on vähentynyt tällaiset osuus työntekijöiden kanssa työsuojelun toimeentuvat moninkertaisesti ja paljon muutakin edistystä on ollut. Ympäristöpuolella olemme myös hyvin mukana kehityksestä. Metsäkadon valvonnan osalta on perustettu asiaa valvoja, valvova ryhmä ja asiaan erikoistunut asiantuntijaryhmä. Ja lopuksi on pakko hyödyntää tätä tilaisuutta ja korostaa, kuinka tärkeää on Kolumbialle pääsy OECDn piiriin. Se toimii myös edistävänä tekijänä suhteessa EUn kanssa. Stick to our time limitation, otherwise we will not... Kiitoksia. Meidän täytyy pitää kiinni aikataulusta, koska muuten emme saa tätä asialistaa käsiteltyä loppuun asti. No, haluaako Perun eh, edustaja puhua? Kiitoksia mahdollisimman lyhyesti. Haluaisin kiittää tästä esityksestä. Haluaisin kiittää edustaja Fisasin puheenvuoroa ja todeta, että Peru on täysin valmis tekemään yhteistyötä tässä asiassa, niin kuin olemme aikaisemmin jo todenneet. Jotakin täsmennyksiä haluaisin esittää tähän sopimukseen. Ne ovat erilaisia kuin se, mitä täällä on aikaisemmin sanottu. Meillä on tämä Euroopan unionin kanssa kauppakomitea, joka toimii kaikkein parhaiten eh, verrattuna kaikkiin muihin Perun kauppasopimuksiin eri maiden ja alueiden kanssa. Niitä on aika paljon. Mitä kaupallista etua tästä on saatu? No ensinnäkin tämä epäperinteinen ala. No kauppa on monimuotoistunut. Ei perinteiset vienti tuotteet Euroopan unionin suuntaan ovat lisääntyneet 8,3 prosenttia per vuosi tämän voimanastamisen jälkeen. Me tarkoittaa sitä, että on uusia yrityksiä, uusia aloja, jotka tulevat mukaan kansainväliseen kauppaan. Ja jos vielä vähän täsmentään tätä, niin viiden voimassa olovuoden aikana 813 uutta tuotetta on tullut vienti listalle ja 97,9 prosenttia niistä ovat ei-perinteisiltä aloilta. Eli kyseessä on kemian tuotteita, tekstiilituotteita ja muuta. 2009 2750 uutta yritystä on tullut mukaan kauppaan EUn ja Perun välille. Näistä 80 8,2 prosenttia on pk- ja mikroyrityksiä ja sen takia tässä on todellista yhteiskunnallista hyötyä perulle. 88,2 prosenttia uusista yrityksistä on pk-yrityksiä ja pienyrityksiä ja mikroyrityksiä. Ja 2012-2016 vuosina työntekijöiden palkat, keskipalkat niissä yritykset, jotka käyvät kauppaa EUn kanssa, ovat lisääntyneet 23,7 prosenttia. Eli tämä on ihan suora hyöty, joka tulee työntekijöille. Ja nämä ovat sellaisia seikkoja, jotka pitäisi huomioida, kun analysoidaan tätä sopimusta. työntekijöiden lukumäärä on lisääntynyt 3 prosenttia perinteisellä alalla, mutta sitten tämä uusi maatalousala, sillä on 16, prosenttia lisää työntekijöitä tullut mukaan tähän kauppaan. Parlamentaarikko Scholz täällä oikein hyvin mainitsi sen, että on tärkeää moninaistaa tämä sopimus maantieteellisesti, että se ei saisi toimia ainoastaan suurissa kaupungeissa. Pyrakahan Markkan alue on yksi Perun köyhimpiä alueita ja näillä alueilla neljä, siis kymmenen, kymmenestä näistä alueista ovat lisänneet eniten vientien 923 miljoonaa oli 2012 ja 1104 2016 vuonna, eli 28 prosentin lisäys. Perun Andien keskialue, keskellä alueella, alueella on tapahtunut viennin lisääntymistä Euroopan unionin 150 prosenttia. Eli tämä tarkoittaa sitä, että hajottamista on tapahtunut ja pienet ja keskisuuret maanviljelijät ovat tulleet mukaan. Mitä tulee sitten ympäristösitoumuksiin, joista on täällä puhuttu? Perun ympäristöalan valvontaelin on ottanut käyttöön sellaisen menettelytavan, että voidaan edistää eh, vapaata yritystoimintaa ja samalla suojata ympäristöä Tämä elin on EFA nimeltään ja EFA pystyy määräämään sanktioita ja myös ennaltaehkäisemään eh, rikkeitä. Ja sanoisin teille näin ilmoituksen omaisesti, että Peron äskettäin hyväksynyt ensimmäisenä meidän alueellamme ilmastonmuutoslain. Ja tämä tekee selväksi sen, että ollaan huolestuneita ilmastonmuutoksesta ja ympäristön suojelusta. Ja sitten jos ajatellaan sitoumuksia työelämän alalla, niistä on täällä puhuttu. Peru on mukana ilossa viime viikolla. Peru valittiin ilon hallintoneuvoston puheenjohtajaksi. Ei tällaista tehdä noin vaan tällaista nimitystä, vaan tämä on todellinen tunnustus sellaiselle maalle, joka on huolestunut työntekijöiden oloista ja kantaa niistä huolta, mutta myös yrityksistä. Eräs seikka, joka on peruasiakirjoissa tullut esille, on korostanut työsuojelutarkastajia. 2016 näitä tarkastajia oli 316 ja tällä vuonna heitä on 684. Ja tavoitteena, tavoitteena on, että ensi vuonna heitä olisi 755 näitä työsuojelutarkastajia. Ja mitä tulee sitten kansalaisyhteiskunnan osallistumiseen, tältä osin haluaisin toistaa, mitä aikaisemmin sanoin. 281 artikla vapakauppasopimuksessa ei pakota siihen, että pitäisi perustaa kansallinen neuvontava ryhmä, vaan voidaan käyttää näitä olemassa olevia ryhmiä. Ja siinä mielessä Peru on juuri vahvistanut näitä työn, työtä käsitteleviä neuvostoja niin, että siellä ei nyt puheenjohtajana enää toimi työn valtion edustavan työntekijän työnantajan edustaja. Ja sitten Kolumbian ystävämme mainitsi sen, että on tärkeää, että Euroopan unioni ja me olemme mukana kansainvälisen kaupan järjestelmässä, joka pohjautuu sääntöihin, jotka ovat ennakoitavia ja meidän näkökulmastamme tässä tarvitaan paljon lisää koordinointia. Näin, että puhelistajan Nuija siellä nousee ja jos haluatte tietoa, niin kyllä minä voin antaa. Kiitos. Thanks a lot. Paljon kiitoksia lähettiläs. Helmut Scholz halusi esittää pienen kysymyksen. Toivottavasti se on todella lyhykäinen. Yritän puhua mahdollisimman lyhyesti, koska kun ajatellaan tätä mietintöä uudestaan, niin sitten voimme puhua näistä yksityiskohdista. Mutta nyt, kun täällä molemmat korkea-arvoiset lähettilät ovat täällä ja kun nyt on mahdollisuus, niin yksi kysymys. Voitteko te vahvistaa, että kun uusi presidentti ja mahdollisesti uusi hallitus vahvistavat sen, että rauhanprosessia jatketaan, koska hänellä oli muita lupauksia ennen vaaleja – missä määrin rauhanprosessia voidaan vakauttaa ja syventää, ja miten Euroopan unioni voi va- vaikuttaa tähän asiaan? I'm not sure this... En tiedä, oliko tämä nyt kovinkaan lyhyt kysymys. No, vastaus ei ainakaan ole lyhyt. uh, <laughs> fra, uh, miss, uh, uh, Vargas, please. Rova Vargas. Él estaba abusando de mi condición de mujer para ponerme una pregunta difícil. Niin, hän tässä hyödyntää sitä, että olen nainen ja esittää minulle vaikea kysymyksen. Jaha, minä niin, tähän voidaan kyllä vastata yksinkertaisesti lähetystössä. Olemme vakuuttuneita siitä, että rauhanprosessi on nyt saavuttanut nämä alueet ja yhteiset ja on päästy eteenpäin tavalla, jossa ei ole enää paluutta aikaisempaan politiikkana. Tiedätte, että että kun täällä politiikkaa harjoitetaan, niin ollaan yksi henkilö ja sitten kun ollaan tuolla pöydän ääressä tekemässä päätöksiä, niin sitten ollaan hallituksen piirissä ja sitten muutetaan vähän toiseksi henkilöksi. Sitten vielä u- uutinen, ken... kenraali, saamme tästä rauhanprosessista il governo, diamo tanto il saliente... Kerrallinen kertomuksen. Mm smooth posible. Ahora, sobre el papel de la comunidad internacional, yo sí... Sitten kansainvälisen yhteisön roolista. Uskon, että se on hyvin tärkeä. Kiitän tästä kysymyksestä. Minusta on hyvin tärkeää, että Euroopan unioni edelleen tukee tätä rauhanprosessia ja tukee uutta hallitusta niin, että siirtymä sujuisi mahdollisimman jouhevasti. Luulenpa, että Euroopan unionin rooli on tässä aivan keskeinen. Kiitoksia. Thanks a lot. Paljon Kiitoksia. Niin, hyvin lyhyesti. Minulla on paljon kysymyksiä, eli en halua nyt tässä tätä ilmapiiriä rikkoa, mutta mielestäni tämä sopimus ei ole yhteensopiva Pariisin sopimuksen kanssa. Tässä pyydätte, että tähän suhtaudutaan kärsivällisesti, mutta ei nyt kuitenkaan tässä nyt, kun ajatellaan esimerkiksi näitä sertifiointijärjestöjä että tässä tämä vaikuttaisi toiveisiin. Puhuitte myöskin, että mitä vaikutusta tällä voisi olla eh, esimerkiksi banaani- tai sokerialaan. Tässä on puhuttu näistä vaikutuksista hyvinkin epämääräisesti. Ja tämä voivat vaikuttaa kuitenkin dramaattisesti. Puhutte demokraattisesta vapaa kaupasta ja tämä on hyvä asia tämä rauhansopimus, mutta komissio kuitenkin eh, sanoo, että tässä on edelleenkin paljon työtä tehtävänä, eikä puhuta nyt tässä kuitenkaan työoikeuden kunnioittamisesta. Tiedän, että Perun sanon tässä Perun lähetystön edustajalle, että tässä nyt kuitenkin monet tekevät työtä ja siellä on esimerkiksi lapsia 6-17 ikävuoteen, jotka tekevät työtä. Tämä on ilon raportti. Ja tässä nyt ei ole mitenkään pystytty esimerkiksi työntekijöiden oikeuksien edustajia suojelemaan ja heille on aiheutettu riskejä ja heitä on esitetty esimerkiksi rikollisena ja tämä koskee siis Kolumbiaa. Täytyy kuitenkin äh, ajatella, että 70 prosenttia 20 äh, miljoonasta työntekijästä Kolumbiasta eivät saa mitään sosiaaliturvaa eikä mitään äh, työmaksuja ja ovat tilapäisessä tai lyhyen aikavälin työsopimuksessa – Ja minä nyt ajattelen näitä meidän alojamme, en nyt siis mielestäni komissiolla on kuitenkin paljon työtä tehtävänä ja uskon, että kun nyt halutaan toimia ja tätä ei voida tehdä millä tavansa hinnalla, kuitenkin tässä on inhimillinen hintaa. Ja tämä koskettaa kolumbialaisia perulaisia ja minun maanmieheni, niin täytyy katsoa nyt sitten, mihin tämä johtaa. Oliko tämä riittävän lyhyen? Of course, when Mr. Ja kiitoksia. Palaamme tietysti tähän sitten, kun herra Fisas esittelee mietintönsä. Ja tämä on siis 27. päivä syyskuuta, mutta nyt sitten lopuksi annan hänelle vielä puheenvuoron. Eh. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille poliittisten ryhmien kollegoille. Olemme ennenkin työskennelleet heidän kanssaan eri asioihin liittyen ja nyt on hienoa, että voidaan taas työtä jatkaa. Immaculada Royes Pinheiro on aina kovin lähellä PK-yrityksiä ja vaikka täällä ei ole erityistä kappaletta niitä koske, niin pitää etsiä joku tapa toteuttaa tämä ja sitten sanoisin myös Rassalaille, että on totta, että vielä paljon parantamisen varaa on näissä kauppasuhteissa. Ja moni meistä on ehkä huolestunut siitä, että ei ole tarpeeksi tietoa pk-yrityksissä. Ja siksi pitää kovasti ponnistella, jotta nämä yritykset voivat saada tietoa sopimuksen eduista. Ja Helmut Scholzille sanoisin, että hän on aivan oikeassa. On pyrittävä todellakin ottamaan mukaan prosessin ja vapakapasumuksen välinen suhde. Tämä on tärkeä asia, niin kuin myös Kolumbian edustaja sanoi. Ja epämuodollinen, epämuodollinen sektori on yhä liian suuri, mutta pitää kuitenkin ajatella, mistä on lähdetty liikkeelle. Ei pidä systemaattisesti aina vain arvostella. Tämä ei johda mihinkään. Meidän pitää muistaa se, mistä Kolumbia lähti liikkeelle, mistä Peru lähti liikkeelle, minkälaisia ponnisteluja on tehty ja kuinka paljon on pystytty edistymään. Täällä on puhuttu siitä suuresta yritysmäärästä, joka tekee vientityötä. Ja täällä on puhuttu ympäristöstä, eli ei pidä ajatella, että tämä lasi on puoliksi tyhjä, vaan puoliksi täysi, koska kyllä tässä on paljon ponnistuksia tehty. Oikein hauska tulemaan tehdä teidän kanssanne yhteistyötä. Tämä on ainoastaan 300 sanan pituinen, eihän sen pidempään saa olla, mutta sulla mielenkiinnolla odotan tarkistuksia, jotka sitten otan tänne mukaan. Kiitos. Kiitos paljon. Tämä päättää nyt tämän asian käsittely, kuten mainitsin aikaisemmin. Palaamme syyskuun 27. päivä tähän asiaan. Käymme silloin keskustelun tästä mietintöluonnoksesta. Kohta 14. Tilapäisen valtuuskunnan virkamatka Meksiko Cityin 6-8. kesäkuuta. Kyseessä oli tiedon keruu missio sen jälkeen, kun päästiin sopimukseen, kauppasopimuksen nykyaikaistamisesta, EU-Meksiko-kauppasopimuksesta siis kyse, ja tämä ilmoitettiin Hannoverin messuilla huhtikuussa. Meksiko oli Hannover Messen näiden messujen kumppani. Edustaja Imalo Kulada Rodriguez Piniero ja edustaja Fisas kuuluivat valtuuskunnan ja annan al- nyt Imalle ensimmäiseksi puheenvuoron. Muchas gracias, presidente. Yo en primer lugar... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin ensinnäkin kiittää Meksikon hallitusta ja Meksikon suurlähetystöä Euroopan unionissa siitä, että meidät on niin hyvin otettu siellä vastaan, että saimme siellä erityisesti töitä tehdä ja pystyimme paneutumaan kaikkiin niihin asioihin, jotka meitä kiinnostivat, ja näitä oli todella paljon. Haluaisin myös kiittää sihteeristöä, erityisesti Mercedes Rodriguezia tästä erinomaisesta työstä, mikä helpotti meidän tekemisiämme siellä. Tämä käynti oli todella oikea-aikainen, koska juuri tällä hetkellä on tärkeää antaa tukea sopimuksen uudistamispyrkimyksille ja pitää tehdä Trumpin politiikan osalta selväksi se, että meidän mielestä tarvitaan reilua kauppaa, joka pohjautuu sääntöihin ja vuoropuheluun. Tämä oli kaikkein tärkein asia tehdä selväksi. Vierailun tavoitteena oli antaa tämä selkeä viesti niin, että voitaisiin jatkaa Meksikossa uudistustoimia, joita oli vielä tehty. Pitää kaikki tekniset seikat panna täytäntöön, erityisesti liittyen siihen, että eh, julkinen hankinta voisi koskea myös liittovaltion eri osia ja tässä on Meksikon hallitus selkeästi sitoutunut tähän työhön ja olisi tärkeää, että saataisiin ennen vuoden loppua luettelo siitä, mitkä eh, elimet tulevat mukaan tähän julkisten hankintojen avaamisvaiheeseen. Ja Euroopan parlamentti on ollut huolestunut 98 yleis, ilon yleissopimuksen allekirjoittamisasioista – Meillä oli syvälle luotava tapaaminen työministerin kanssa. Siellä on tehty jo suuria työelämän uudistuksia ja hallitus on allekirjoittanut yleissopimuksen ja se pitäisi ratifioida senaatissa. Toivottavasti kun uusi senaatti kokoontuu, niin mahdollisimman nopeasti se voisi sitten tämän ratifioinnin hoitaa. Meillä oli myös kokouksia kansalaisyhteiskunnan kanssa kansalaisyhteiskunta on hyvin jäsentynyttä ja on tärkeää, että se otetaan aina mukaan eh, vapaakauppasopimuksen täytäntöönpanoon. Tämä on kyllä mahdollista, koska tahtoa löytyy. Tämä on mielestäni selvää. Sitten on hyvin mielenkiintoista tavata elin, joka on erikoistunut maantieteellisiin merkintöihin – ja mekin voimme oppia Meksikosta, Meksikon kokemuksista paljonkin. Siellä on olemassa elin, jonka avulla voidaan aivan suoraan eh, tehdä tarkastustoimia ja määrätä sanktioita. Ja yksi asia, joka meitä huolestutti, oli näiden maantieteen merkintöjen osalta se, että miten voidaan varmistaa, että merkinnöissä todellakin noudatetaan näitä sääntöjä niin, että tuotteet, jotka ovat saman nimisiä ja kuitenkin erilaisia tuotteita, niin kaikki tämä tulisi selväksi, mutta koska tuolla on mahdollista todellakin eh, jopa yrityksiä panna kiinni ilman, että pitää tuomioistuin päätöstä olla, ja tämä rauhoitti meitä kovasti. Tämä vaikutti hienolta mallilta, jota mekin voisimme noudattaa. Ja sitten toisaalta, mitä tulee naftaan, Tämä on toinen seikka, josta siellä puhuttiin, eli neuvottelutilanne Yhdysvaltain kanssa. Meillä oli lopulta tunti enemmän aikaa valtiovarainministerin kanssa kuin mitä oli suunniteltu. Näin ehdimme puhumaan kaikesta siitä, mistä halusimme puhua. Ja hän kertoi meille, että hän on todellakin sitä mieltä, että vaali kampanjan aikana on ollut täysi pattitilanne ja odotellaan uutta hallitusta ja sen muodostamista ja aika vähän on odotuksia sen suhteen, että yhdysvaltalainen, yhdysvaltalainen osapuoli olisi valmis tällaisia kahdenvälisten monivälisiä sopimuksia edistää. Te tiedätte, että minä ajan kovasti sukupuoliasioita asioita niin, ja siellä sitouduttiin siihen, että Buenos Airesin agenda otettaisiin mukaan myös viittaus sukupuolten tasa-arvoon tähän kauppasopimukseen. Tämä on myös tärkeä Ja sitten maatalousala. Meillä oli myös hyvin yksityiskohtainen tapaaminen maatalousministerin kanssa. He korostavat kovasti sitä, että pitää ottaa mukaan maataloustuotteiden jalostus niin, että voidaan antaa lisäarvoa näille alkuperäistuotteille. Siellä aiotaan jatkaa kasvinsuojelut toimien tarkastelua säädösyhteistyöalalla, sillä tähän liittyviä huolia on paljon, kun e, sääntely täällä Euroopan unionissa on niin hyvin tiukka. En nyt halua puhua erityisen pitkään, mutta sanoisin, että tämä oli todella menestyksellinen käynti ja haluan vielä toistaa. kiitoksemme Meksikon viranomaisille ja hallitukselle ja korostaisin vielä sitä, että me teemme selväksi sen, että me haluamme tehdä aivan kaikkemme, jotta tämä sopimus voitaisiin hyväksyä tällä kaudella ja varmasti kumpikin osapuoli tekee kaiken tämän eteen niin, että voidaan varmistaa se, että se astuu voimaan mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Gracias. And Mr. Fisas, please. Kiitos. Ja sitten edustaja Fisas. Mm, no, ja, ja. Kiitoksia puheenjohtaja. En nyt halua tähän paljon lisätä. Imakulaata jo selitti kaiken peripohjaisesti. Haluaisin vain toistaa, että olen kiitollinen Mercedesille ja valiokunnalle tästä työstä. Haluaisin kiittää myös EU. Euroopan edustustoa. Siellähän on saksalainen lähettiläs johdossa ja hän saattoi meidät lähes kaikkiin kokouksiin hän ja hänen koko tiiminsä toimivat erittäin tehokkaasti. Kyllä siellä on hyvää työtä tehty. On sanottu, että meillä oli myös hyvin korkeantasoisia tasoisia kokouksia. Nämähän, näiden matkojen onnistuminen riippuu siitä, kuinka hyvän tahtoisesti meihin suhtaudutaan. Meksiko on myös valtavasti kiinnostanut tämä Euroopan unionin kanssa tehtävä vapaa-kauppasopimus. Meksikon kanssa kauppasuhteet ovat 80 prosenttia Yhdysvaltojen kanssa, 80 prosenttisesti Yhdysvaltojen kanssa. Tämä selittää sen, että siellä on hyvin, hyvin huolissaan huomioiden Trumpin politiikka. Ja tästä syystä on nyt avautunut tämä uusi tie, eli yhteydet ja vienti ja suhteet Euroopan unionin kanssa. Meidän olisi syytä myös hyödyntää tätä tämä tie, joka voi hyödyttää sekä meitä eurooppalaisia että meksikolaisia – Tästä osoituksena oli se, kuinka meidät otettiin vastaan niin aivan kiireettömästi. Talousministeri on hyvin kiireinen henkilö. Hän tapasi meitä yli tunnin ajan. Meillä oli paljon muitakin ministereitä kokouksissamme. Lopuksi halusin vielä todeta asian, jonka Makularikin mainitsi, josta olen huolissani. Minusta meidän pitäisi allekirjoittaa tämä, allekirjo- tämä sopimus ennen kuin nykyinen vaalikautemme päättyy. Minusta on aivan absurdia, että tulkita syistä tai itse asiassa kääntämisestä johtuvista syistä johtuen riskeeraamme koko tämän sopimuksen. Tiedän kyllä, että tämä on käännettävä 23 vai 4 kielelle. Se on tietenkin vaikeaa. Sitten pitää vielä oikeudessa yksikössä hyväksyä se, mutta ne vaikuttaa siltä, että nämä byrokraattiset menettelyt jotka on kestävät kauemmin kuin koko sopimuksesta neuvottelu. Eihän tämä nyt näin pitäisi mennä. Minusta on aivan keskeistä, että saisimme hyväksyttyä sopimuksen tässä valiokunnassa ja täysistunnossa ennen kuin nykyinen vaalikausi päättyy. Thanks a lot. So, oh. Paljon kiitoksia sitten edustaja Dartmouth. Niin, mielenkiintoista kuunnella tätä. Oli kiinnostavaa kuulla kollegojen raportit. Minun täytyy sanoa, että mielestäni oli melko yllättävää että Meksikossa on ensimmäinen heinäkuuta presidentinvaalit. No tietysti kyselyt voivat olla väärässä, mutta siellä nyt on arvioitu, että vasemmisto ehdokas Oberdo valittaisiin ja hän vastustaa ilmeisesti vapakauppasopimuksia, vapaata kauppaa ja globalisaatiota hyvinkin vahvasti. Tätä ei edes mainittu. Ja näen, että kunnianarvoisa kollega, joka on yhtä hurmaava kuin aina, täällä pudistelee päätään. Mutta tämä voitaisiin ainakin mainita. Se konsepti, että tässä nyt kiirehditään kauppasopimusten uudelleen ratifioinnin läpi, se saatetaan kiistää niin kuin niinkin nopeasti kuin kolmas, kolme, päiv- kolme kuukautta myöhemmin. Niin tämä on kyllä kummallista. Se, mitä Obedo puoltaa, niin meillä nyt kuitenkin on ulkosuhdehallinto EU-ssa, jolla on merkittävä lähetystö ja niin poispäin Meksikossa. No, no mistä tässä nyt on kyse? Onko näissä raporteissa liioiteltu? Tuleeko Oberdo nyt kokonaan sitten vapaakaupan romuttamaan? Onko hänen valintansa erittäin merkittävä, täysin neutraali vai eikö se vaikuta mihinkään? Ja haluaisin kuulla kunnianarvoisilta kollegoilta, että mitä sanovat olen tullut tänne kuuntelemaan ja oppimaan, toisin kuin yleensä. Edustaja Fisas ja sitten... Querido kollega Kiitos oikein paljon, kollega Dartmouth. En minä lähde mitään vasemmista hallitusta puolustamaan, mutta kuitenkin tämän sanottua, niin voisin todeta, että Meksikossa politiikka on erilaista kuin Euroopassa. Siellä on joskus hyvin radikaaleja muutoksia ja odottamattomia sellaisia. Jos ajatellaan niitä yhteyksiä, mitä meillä siellä oli, niin minäkin yllätyin Lopez Obrador – ei ole tällainen raivopäinen vasemmistolainen kuin jotkut olivat sanoneet. Ainakin tällä hetkellä hän nyt on vähän muuttumaan päin. Ja hän ja hänen tiiminsä vakuuttivat, että he kyllä aikovat vapakauppasopimusta noudattaa. Eli oli ihan selvää, että se oli heille sopiva. Ja Lopes Oraudin toimia pitää katsoa siinä valossa, mitä hän teki silloin, kun hän oli Meksikon Mexico Cityn eh, kaupunginjohtajana. Hän toimi oikein hyvin tuollaan. Ja se puolue, joka siellä on lähimpänä meidän kansallispuoluettamme, eli PAN-puolue. Siellä on kaksi entistä PANin johtajaa, jotka ovat Lopes Obradorin takana ja suuri määrä PAN-puolueen edustajia, jotka ovat tässä Morenan ryhmityönsä mukana kaupunginjohtajan ehdokkaina. Ehkä jotkut siellä vaihtavat puoluetta siksi, että menevät sinne voittajan puolelle, mutta minä sain kuulla kyllä, että Lopes Obrador on hyvin pragmaattinen henkilö ja näin sanoit ei ainoastaan hänen ihmisensä, vaan myös ne EU-lähettiläät, joiden kanssa kokoonnuimme ja myös meidän toimistossamme tällaista kerrottiin, eikä se nyt olla kovin huolestuneita vapakapasopimuksesta. Jos sitä ei nyt saada hyväksyä, niin tuskinpa tämä toteutuu myöskään kolmen kuukauden kuluttua. Meidän pitää eh, panna pystyyn uusi uudet komission jäsenet ja komissiot, eli tässä oli vain kolmen kuukauden viivästymä, vaan varmasti menisi vuoteen 2020 ennen kuin tämä sopimus saataisiin hyväksyttyä, eli kyllä nyt on mahdollisimman nopeasti toimittava. Kiitos. Sí, yo la verdad es que agradezco al señor Darmuth que haya hecho esta reflexión. Kiitän eh, edustaja Darmuthia näistä, näistä pohdinnoista, koska minun virheeni oli olla mainitsematta niitä alussa. Matkallamme todella havaitsimme, että kaikki edustajat eh, kansalaisyhteiskunnassa, poliittisissa ryhmissä, ja tietenkin nykyhallituksessa yksimielisesti tukevat Euroopan unionin kanssa tehtävän kauppasopimuksen uudistamista. Tämä on aivan selvää. Meillä oli myös mahdollisuus kokoontua kaikkien jäsenvaltioiden lähettiläiden kanssa Meksikossa. Ja he vahvistivat meille aivan samaan sanoman koska kaikkien kandidaattien osalta, riippumatta siitä, mihin tulokseen siellä päädytään – ja ketä meksikolaiset pitävät parhaana presidenttinä. Kaikki joka tapauksessa kannattavat sopimuksen uudistamista ja Euroopan unionin kanssa olevien suhteiden vahvistamista ja syventämistä. Tämä on aivan selvää. Thanks a lot. Kiitos paljon. No niin, todellakin. Nyt täytyy ponnistella, että saadaan tämä vietyä läpi. Ja totta kai komissionkin täytyy kiirehtiä käännösten ja viimeistelyn kanssa, kun ajatellaan tätä hienoa harjoitusta. Paljon onnea ja menestystä. Nyt tässä päättyy keskustelu tästä aiheesta ja viimeinen kohta esityslistalla on kohta 12. Kyseessä on yhteistyösopimus kumppanuuta ja kehitystyötä koskien Euroopan unionin ja Afganistanin islamilaisen tasavallan välillä. No tässä tapauksessa täällä on tarkistus AFETin mietintöön, koska tässä yhteistyö- ja kumppanuussopimuksessa EUn ja Afganistanin islamilaisen tasavallan välillä myöskin kauppa-asiat ovat katettuina. Ongelma tässä on ennemminkin institutionaalinen sen jälkeen, kun 18. helmikuuta 2017 nyt sitten saatiin allekirjoitus, sitä sovellettiin väliaikaisesti joulukuun ensimmäistä lähtien ilman parlamentin suostumusta ja hyväksyntää. Tästä syystä me teimme tarkistuksen AFETin mietintöön ja teimme selväksi sen, että tämä ei ole linjassa Lissabonin sopimuksen kanssa – haluamme tehdä selväksi, varsinkin kun ajatellaan neuvottelujamme toimielinten välisestä sopimuksesta, jossa selkeästi mainitsimme, että ei pitäisi olla mitään väliaikaista soveltamista ilman parlamentin hyväksyntää, paitsi jos nyt olisi jotakin erityisiä olosuhteita, kiireellisiä sellaisia, mutta tässä, kun tämä nyt on puoli vuotta myöhemmin tapahtunut, mitään kiirettä ei ollut. Haluaako kukaan käyttää puheenvuoroa tästä? Ei näytä olevan. Onko ulkosuhdehallinnon edustaja täällä? Haluaako se käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan ulkosuhdehallinto arvostaa suuresti Euroopan parlamentin tukea yhteistyösopimuksen Afganistanin kanssa. Tämä on askel eteenpäin, jossa voidaan viedä EUn ja Afganistanin suhde korkeammalle tasolle ja jotta voidaan EUn Afganistan strategiassa olla mukana sopimuksen – suuntaus ja sen väliaikainen soveltaminen on avainasemassa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Se saa EUn komitean mukaan jo varhaisessa vaiheessa. Tämä liittyy kauppa- ja investointiasioihin, mutta tässä on kyse yhteistyöstä, siitä, että vaihdetaan näkemyksiä kauppa- ja investointikysymyksistä. Kyse ei ole markkinoille pääsystä eikä kaupan vapauttamisesta sen sijaan kuin assosiaatiosopimus, tämä yhteistyösopimus ei sisällä mitään mini-vapakauppasopimusta sisällään. Paljon kiitoksia. Me olemme eri mieltä aivan periaatteellisesta kysymyksestä. Kauppasopimuksessa tai kumppanussopimuksessa. Pitäisi olla se selkeä periaate, että sitä ei sovelleta mitenkään väliaikaisesti ilman parlamentin hyväksyntää, vaikka se olisikin virallinen sopimus. Me nyt neuvottelemme tästä. Mogherini teki kompromissiehdotuksen asiaan liittyen ja neuvosto pohtinee tätä, mutta joka tapauksessa meidän pitäisi hyväksyä tämä tarkistuksemme huomenna. Paljon kiitoksia. Tämä oli viimeinen asia. Mukavaa iltaa. Nähdään huomenna kello yhdeksän.